Also hiermit eröffne ich die heutige Avaan tämänpäiväisen kokouksen. Koordinaattoreiden päätökset eilisestä on teille jaettu ja mikäli teillä ei ole mitään vastustettavaa kello 15 mennessä, ne katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt sitten lähdemme äänestämään. Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevat rajat ylittävä tietojen vaihto. Ines Ajala Sender on esittelijä ja me lähdemme äänestämään. Tarkistetaan ensin, että kaikki ovat paikalla ja että kaikki äänestävät. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja kaikki on kunnossa. Manchmal im Leben gibt es schöne Überraschungen. <laughs> Niin, välillä. Elämässä on ihan mukaviakin yllätyksiä. So, zunächst mal mit... Ja nyt sitten tarkistus 11 kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys on nimenhuutoäänestys, eli koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. SNDllä on yksi liikaa. Always kam aus der richtigen Ecke, glaube ich. Also, jetzt ist gut. No niin, nyt on hyvin. Äänestys päättyy. Tulos on 44 äänesti, 36 puolesta, 5 vastaan ja 3 tyhjää. Se on hyväksytty. Kiitokset esittelijälle ja seuraavaksi lainsäädäntö ehdotus nimen huuto äänestyksenä. Äänestys päättyy. haben abgestimmt, 34. 34 puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää. So, und jetzt müssen wir noch eine Abstimmung machen über die Verhandlungen. Ja, nyt sitten äh, äänestämme neuvotteluiden käynnistämisestä neuvoston kanssa. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Jetzt kommt die nächste Abstimmung. Sitten äh, seuraava Äänestys. jossa on esitysluonnos, äh, jolla hylätään ehdotus komission asetukseksi. Teillä on äänestyslista. Ensimmäinen EPPltä ja SNDltä. Ja kuka äänestää tämän puolesta? Vastaan. siellä tarkistamme koneellisesti. Abstimmung eröffnet. Äänestys alkaa. Äästys päättyy. 31 puolesta, 11 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten muut päätöslauselmat raukeavat. No niin, siinäpä olivat sitten äänestykset. Keskeytämme hetkoseksi, kunnes komission jäsen Bulch on paikalla. Ensin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 Ja dann zum nächsten Tagesordnung. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Eli keskusteluun komission jäsen Violetta Bulcin kanssa, joka yhdessä GD Movin pääjohtaja Herra Machadon kanssa on tullut vieraaksemme. Olemme iloisia siitä, että olette ensimmäistä kertaa joukossamme. Tervetuloa TRAN-valiokuntaan. Toivottaisin tervetulleeksi myös itävaltalaisen toimittajaryhmän, jonka Rova Schmidt on tänne kutsunut. Tervetuloa valiokuntakokoukseemme. Tämänpäiväinen kokous on erittäin mielenkiintoinen sen vuoksi, että ensimmäistä kertaa komission jäsen Bulch vierailee meidän valiokunnassamme hänen nimityksensä jälkeen. Komission jäsen Bulch, olkaa hyvä. Mitä joko nyt? Good morning. Hyvää huomenta päivää kaikille. Terveisiä koko tiimiltä kuolin, että täällä on ollut jo jännittävä aamu. Toivottavasti jatkamme rakentavassa hengessä tästä eteenkin päin. Olen erittäin iloinen, että sain tilaisuuden tulla esittelemään joitakin käsityksiäni ja mitä nyt on vireillä ollut viime viikkojen aikana. Ja kun sanon, että tämä on ilo, niin se on ihan vilpittömästi ilo. Minä todella toivon, että saamme aikaan hedelmällistä yhteistyötä tulevina viitenä vuotena. Varmasti muistanettekin, että kuulemisessa kuusi viikkoa sitten, vaikka se vaikuttaa jo vuodelta tässä valiokunnassa, kommentoin myös sitä, miten olen innolla seurannut, miten sitoutuneita te olette. Ja minä ja tiimini on käytettävissä, että voin jatkuvasti raportoida jakaa tietoa toiminnoistani minun salkussani. Meillä on ollut hyvin edelmillisiä tapaisia, tapaamisia ollut jo, kuten viimeksi Strasburgissa, toivottavasti se jatkuu. Kaikkein tärkein syy tulla tänne on se, että me rakennamme luottamusta, että ollaan samalla puolella. Ja kun pannaan aikaa ja vaivaa asiakirjoiden valmisteluun, niin että se myös johtaa menestykselliseen lopputulokseen. On vahinko nimittäin, että aika menisi hukkaan tai että aikaa käytetään vain siihen, että saadaan aikaan jotain tuloksellista. Siksi olin todella iloinen, että sain vastata myöntävästi herra Kramerin kutsuun ja tulla taas tänne teidän eteenne kertomaan käsityksiäni komission hyväksymästä investointisuunnitelmasta. Se hyväksyi viime viikolla se koskee nyt tässä tapauksessa varsinkin liikennealaa. Anna täyden tukeni ensinnäkin 315 miljardin euron suunnitelmia, jotta saadaan aikaan työpaikkoja ja kasvua. Ja jotta saadaan vähän jäsennellymmin käsitystä tästä, niin minä jakasin tämän kolmeen pilariin nämä 315 miljardia euroa rahastossa. Ensinnäkin luodaan uusi eurooppalainen strategisten investointien rahasto, eli rahaa. Toiseksi luodaan uskottava suunnitelma hankkeita varten niin, että mukana on myös tukiohjelma. Mielestäni tämä on tärkeää, että saadaan lisää tukea järjestelmälle – me olemme varsin tietoisia siitä, että ilman hyvää apua ja tukea ei saada hyviä hankkeitakaan. Tämä toinen pilari on erityisen tärkeä, ei pelkästään itse hankkeille, vaan myös tämän lisäohjelmankin ansiosta. Kolmas pilari on kunnianhimoinen etenemissuunnitelma, jotta voidaan kohentaa sääntelyympäristöinvestoinnissa. Tehän tiedätte, että yksityiset sijoittajat, jos tarjolla heillä ei ole vakaita sääntöjä, niin eivät halua tulla mukaan. Eli yhtä tärkeä on tämä kolmaskin pilari. Rahaa, hankkeita ja sääntelyympäristö. Minä haluaisin nyt keskittyä näihin kolmeen tekijään. Näin voin tähdentää niiden merkitystä nimenomaan liikenteen alalla. Minä todella toivon, että minun intoni tarttuisi myös teihin. Eli liikenteen investointitarve on valtavaa. Joidenkin selvitysten mukaan, joita on tehty yhdeksässä eurooppalaisessa käytävässä, niin yli 75 miljardia euroa investointia tarvitaan joka vuosi. Siis vain niissä käytävissä, jotka ovat osa TNT-verkkoa. Eli homma on vielä kesken, vaikka 315 miljardia kuulostaa hyvältä, mutta jatkoa luvassa. Ensinnäkin investointitarpeet ovat erityisen suuret puhtaamissa liikennemuodoissa, rautateillä ja sisävesiliikenteessä. Ei ole yhteyksiä ja kun on vielä pullonkaulojakin, niin täytyy ratkaista varsinkin ra- rajoilla, jotta saadaan yhdenmukaisempi ja tehokkaampi liikennejärjestelmä. Tarpeellinen perusrakenne puhtaampaa polttoainetta varten, esimerkiksi latauspisteitä moottoriteillä tai kaupunkikeskustoissa tai käytettäisiin nesteytettyä maakaasua satamissa. Tämä täytyy saada käyttöön Euroopan tasolla niin, että päästään tästä noidankehästä. Toiseksi investointitarpeet kaupunkiliikkuvuudessa ovat valtavat, koska siellä se on se suuri määrä liikennettä ja päästöjä. Infrastruktuuri ja uudet liikennejärjestelmät odottavat vielä toteuttamista, jotta saadaan fiksumpia kaupunkeja. Kolmanneksi tarvitaan merkittäviä investointeja myös Euroopan liikennejärjestelmän tätä vuosituhatta varten. Älykkäät liikennejärjestelmät olisi otettava käyttöön Euroopan tasolla, jotta voidaan mahdollisimman hyvin käyttää nykyisiä ja tulevia perusrakenteita, kehittää liikennejärjestelmää, joka todella on käyttäjien tarpeita varten yrityksiä ja kansalaisia varten. Toisin sanoen, uusi strategisten investointien rahasto, joka investointipankin kanssa luotiin, on tätä varten ja se on erityisen tärkeä liikenteelle. Sen myötä saadaan uusia mahdollisuuksia rahoittaa noita edellä mainittuja tarpeita. On erittäin tärkeää ymmärtää, että se täydentää, ei korvaa niitä välineitä, joita meillä jo on käytössä, esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välinettä, kohesiorahastoja tai EIPn lainoja. Liikenne on siellä jo yksi suurimpia edunsaajia. Jos ajatellaan riskinkantokykyä, niin se on 21 miljardia euroa uudessa välineessä ja näin. Sinne voidaan ottaa riskaavelempiakin hankkeita kuin mitä on tähän mennessä EIP rahoittanut sen myötä saadaan myös lisäpanoksia rahoitukseen tietyn tyyppisissä investoinneissa, jotka eivät muuten saisi apua EU-ta. Tai ehkä on vain rajoitetusti tarjolla jotain tarpeita ajatellen. Esimerkiksi se, että voidaan varustaa ajoneuvoja puhtailla ja äh, älykkäillä ja ERTMS, CESAR, nopeat äh, latauspistit ja niin edelleen. Siinä keskitytään kaikkein kypsimpiin hankkeisiin, jotka voisivat käynnistyä tulevina kolmena vuotena. Yhteyksien Eurooppa, verkkojen Eurooppa-väline, johon tekin olette osallistuneet, käyttää uutta rahastoa myös, jotta voisin hyödyntää sen innovatiivisia rahoitusvälineitä. Uudessa rahastossa rahoitusvälineet voivat kattaa enemmän riskejä, näin saada enemmän vipuvoimaa ja näin houkutella myös enemmän investointeja. Suhde voisi olla jopa yhden suuren 15, joissakin tapauksissa jopa enemmän. Eli tehdäänpä tämä nyt selväksi. Verkkojen Eurooppa on 10 prosenttia, joka on siis osa EUn takuuta. Ei muuta millään tavalla TENTEen painopisteitä tai verkkojen Eurooppa-välineen painopisteitä, kuten te olette sen määritelleet. Ei muutosta siellä siis. Meillä on verkkojen Eurooppa-välineessä vahva budjetti hankkeita varten, joita ei ole voitu oikeastaan rahoittaa ilman tätä. Tämä koskee varsinkin rajat ylittäviä hankkeita ja pullonkauloja tien T-käytävillä. Päinvastoin. TEN T painopistehankkeet ovat nyt tukikelpoisia apuille sekä verkkojen Eurooppa-välineistä, kuten myös unenrahaston rahoitusvälineistä. Näin jäsenvaltiot voivat ottaa nämä hankkeet pois, kun lasketaan kansallista alijäämää tai vajetta, koska mitä takia tässä tarvitaan yksityisellä puolelta, niin sen korvaa nyt EU. Hyvät ja herrat, hyvät kollegat, meidän uusi investointisuunnitelmamme ei liity pelkästään siihen, että saadaan lisärahoitusta. Kyse on myös siitä, että yksilöidään oikeat hankkeet, annetaan niille teknistä tukea, jota ne tarvitsevat, jotta ne nopeasti käynnistyisivät. Tämä on yksi suurimpia haasteita, joita meillä on. En ole rahasta huolissani, vaan hankkeista. Toisin sanoen, työsarka tässä on edessä. Meidän täytyy yksilöidä hankkeet vastaamaan kolmea tärkeintä kriteeriä. Ensinnäkin hankkeella täytyy olla selkeä eurooppalainen lisäarvo. Toisin sanoen on hankkeet, jotka tukevat EUn tavoitteita ajatellen älykästä ja puhdasta liikkuvuutta. Eilen illalla kuulimme hyvän esityksen myös meriliikenteen hallinnasta. Se on hyvä esimerkki myös siitä, miten lisäarvoa voidaan luoda yhdistämällä tiedon, ponnistelut ja perusrakenteet. Toivottavasti vastaavia on tulossa enemmänkin. Toinen kriteeri. Hankkeet, jotka ovat taloudellisesti elinkelpoisia ja joilla on paljon myös taloudellista tuottoa. Lähinnä tarkoitan työpaikkoja. Haluaisin todellakin nyt rohkaista meitä kaikkia. Luodaanpa älykkäitä työpaikkoja. Ainoa tapa luoda älykkäitä työpaikkoja on nimenomaan parantaa tätä. Kolmas kriteeri, hankkeet, jotka ovat riittävän kypsiä käynnistyäkseen viimeistään kolmen vuoden kuluessa, kuten jo mainitsikin aikaisemmin. Tässä on kolme tärkeintä kriteeriä siis. Lisäarvo, sosiaalistaloudellinen tuotto ja käynnistys valmiita kolmen vuoden kuluessa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että liikenneala voi tarjota paljon hankkeita, joilla on sosiaalistaloudellisia ja taloudellisia hyötyjä. Ei tässä tyhjästä aloiteta. Me vain nopeutamme prosessia ja hoidamme hankkeet kuntoon. Liikennehankkeet siis. Liikenteen hankkeiden määrä on arvioitu olevan kolmen vuoden kuluessa yli 100 miljardin euron arvosta. Komissio on arvioinut näin satamia, tietyt raidelinjat, kanavat, moottoritiet, älykät liikennejärjestelmät ja puhtaan polttoaineen teknologiat. Jäsenvaltiot ovat jo antaneet oman panoksensa komission EIVn työryhmän suunnitelmaan siellä on kolme kriteerin pohjalta. Suuri osa näistä on nimenomaan liikenteen infrastruktuuriin liittyviä. Puheenjohtajavaltio Italian aloitteesta Kristoffersen raportti, se julkistetaan huomenna, mutta tässä se on, eli totta ihan kaikki. Eli tämä raportti on sekin yksilöinyt liikennehankkeita TNT-käytävillä Ajatellen varsinkin tämän uuden rahaston tarpeita. Minä haluaisin jo nyt teille kertoa muutamasta esimerkistä hankkeista, jotka herra Kristoffersen on ottanut esille yhdessään Euroopan koordinaattori Carlos Sekkin ja Kurt Podevikin kanssa. On jotakin käytäviä ja puuttuvia infrastruktuuriyhteyksiä, kuten Itämeren rautatieliikenneyhteys Varsovaan ja Tallinnaan tai sitten Kiilin kanava tai Barcelonan satama. Sitten bisnesmahdollistajat, esimerkiksi Dublinin satama tai Vallettan satama. Kolmas ryhmä, kaupunkiliikennehankkeet, Brysselin liikkuvuussuunnitelma, uusi metrolinja esikaupunkialueella Pariisissa tai sitten sähköliikenteen infrastruktuuri Tsekin tasavallassa. Nämä ovat konkreettisia hankkeita kaikista eri jäsenvaltioista. Eli puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Investointisuunnitelma on todellinen mahdollisuus. Meidän pitäisi olla kuitenkin varovaisia tässä ja tarkkoja siinä, että julkinen ja yksityinen sijoitus onnistuu vain, jos me pystymme saamaan oikean sääntelyympäristön ja Se on meidän tehtävämme, jotta saadaan aikaan investoijia. Meidän täytyy leikata virkavaltaisuutta, poistaa vanhanaikaisia sääntöjä, varmistaa se, että uudet säännöt ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja mahdollisimman selkeitä. Tästä syystä minä olen erityisen sitoutunut REFIT-aloitteen eteenpäin viemiseen. Ja haluan, että uudetkin aloitteet perustuvat nimenomaan perusteelliseen taloudelliseen, sosiaalisen ja ympäristölliseen vaikutusten arviointiin. Ehkä olette huomanneetkin, että puheenjohtaja Juncker viitasi nimenomaan kolmeen vireillä olevaan liikennehankkeeseen omassa alustuksessaan, kun hän esitteli viime keskiviikkona parlamentissa tätä investointisuunnitelmaa. Neljäs rautatiepaketti, avoin ilmatila, ja bluebell aloite. Nämä ovat erityisen tärkeitä, jotta liikenneala olisi houkuttelevampi sijoittajille. Nämä on nimenomaisesti mainittu myös minun kirjassani painopistealueena. Olen täysin tietoinen siitä, että te olette käsitelleet näitä asioita parametissakin Neljäs Rautatiepaketti ja SES 2 e Plus ovat myös liikenneneuvoston esityslistalla huomenna. Ehkä olisi pitänyt tavata päivää myöhemmin siis. Olisi voitu kuulla tuloksiakin. Minä tarvitsen teidän apuanne, jotta voidaan painostaa neuvostoa toimimaan ja aloittamaan neuvottelu teidän kanssanne, jotta saadaan päätökseen lainsäädäntöprosessi ensi kesään mennessä. Toivottavasti voimme yhdistää voimamme tässä asiassa. Eli hyvät naiset ja herrat, niin että saadaan aikaan oikeanlainen sääntelyympäristö on, kuten totesin, Euroopan toimielinten vastuulla, mutta myös jäsenvaltioiden vastuulla. Tähän liittyy myös se, että saadaan aikaan riittävät infrastruktuurit ja oikea maksupolitiikka. Meidän täytyy käyttää kuluttaja maksaa ja saastuttaja maksaa periaatteita. Meidän täytyy varmistaa, että infrastruktuuritulot investoidaan uudelleen nimenomaan infrastruktuuriin. Tiedämme, että näin ei ole aina ollut monessakaan jäsenvaltiossa. Tiedänkin näiltä osin, että jotkut valiokuntan jäsenet haluaisivat minun sanovan, tuenko vai vastustaanko Saksan maut-aloitetta. Minä haluaisin tämän tehdä nyt selvästi, välittömästi. Todellakin haluan tämän tietuliasian tehdä selväksi ja panna korttini pöydälle. Tässä nimenomaisessa asiassa, toisin kuin mitkä ovat maksusuunnitelmat raskasliikennon osalta Eurovinjet-direktiivissä, niin lainsäädännöt jäsenvaltioissa eivät tule meidän tietomme. Siis luonnoksista ei meille ilmoiteta. Siksi komissio voi ottaa virallisesti kantaa siihen, onko tietulli henkilöliikenteen osalta EU-perussopimusten mukainen vasta sitten, kun se on parlamentissa Saksassa hyväksytty. Tässä vaiheessa voin mainita tai toistaa pari perusasiaa. Vaikka komissio kyllä täysin tukee sitä, että käyttäjä maksaa periaatteen täytäntöönpanoa, niin me olemme erityisen valppaina siinä, kun ajatellaan, että näitä Näitä pitäisi täytyy huomioida tavalla, joka kunnioittaa nimenomaisesti myös perussopimuksia ja sen periaatteita, syrjimättömyysperiaatetta mukaan lukien. Tässä voida kompromisseja tehdä ja olen aivan varma, että Saksankin viranomaiset sen ymmärtävät varsin hyvin. Minä olen ollut yhteydessä yksikköihin myös, että ollaan Saksan viranomaisten kanssa samalla viivalla ja että saadaan kaikki tietoa, harjoitetaan yhteistyötä. Olette varmaan nähneet uutisista, että meillä oli erittäin myönteishenkinen tapaaminen Saksan ministerin kanssa. Eli kuten jo totesinkin tässä aikaisemmin, minä olen sitoutunut tekemään yhteistyötä teidän kanssanne vastavuoroisen ymmärretyksen hengessä – aamupäiväisen äänestystuloksenakin totta kai huomioon. Mehän saimme tiedon tästä jo liittyen siihen, miten luokita vakavat liikenneturvallisuusrikkomukset. Herra Kallas, minun edeltäjäni, hän edi, e- e- esitti tämän ehdotuksen. Minulla on kerrottu, että tämä teksti on ollut vilkkaissa neuvotteluissa aiheena jäsenvaltioiden kanssa jo kahden vuoden ajan, ja komissio on kyllä tehnyt kaikkensa, mitä sen toimivaltaan kuuluu tai mitä säännöt sallivat. Totta kai minä olen valmis vielä uudelleen miettimään tätä asiaa ja katsomaan, miten voitaisiin huomioida teidän huolenne. Mutta tehän tiedätte, että tärkein haaste sosiaalilainsäädännössä ei sinänä ole lainsäädännön puuttuminen, vaan lähinnä sääntöjen täytäntöönpano ja toteuttaminen. Eli enemmän lakeja ei tarkoita parempia käytäntöjä. Varmasti muistattekin, minä jo kuulemisessani lupasin puuttua tähän ja haluan välttää sen, että sääntöjä tulkitaan eri tavoin. Siksi on aika merkillistä huomata, että te hylkäätte tämän mahdollisuuden saada aika parempaa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sit miten voidaan luettoilla, luokitella näitä rikkomuksia. Totta kai se on vain osaratkaisu, olen sitä samaa mieltä, mutta ainakin se menee oikeaan suuntaan. Siksi ehkä olisitte voineet sitä tukeakin, mutta totta kai kunnioitan aina teidän päätös tänne äänestystulostanne. Toivottavasti jatkamme yhteistyötä tässäkin asiassa. Mutta sanon kuitenkin teille, että aina on parantamisen varaa kaikessa. Eli hyvä pitää tämäkin mielessä. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin olla sellaisessa asemassa, että voi keskittyä uusiin aloitteisiin, joihin jo viittasin kuulemisessanikin tässä valiokunnassa ainakin osin. Minä haluan olla mukana päättäväisesti toteuttamassa puheenjohtaja Junckerin painopistealueita. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että liikenne on kasvun mahdollistaja. Sillä on valtava potentiaali ajatellen työpaikkoja. Se on tärkeä ala, jotta voidaan yhdistää alueemme ja saada aikaan siirtyminen energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. Kaikissa aloitteissa niin tärkeimpänä tavoitteena on nimenomaan huomioida matkustajien tarpeet. Asiakkaat ovat aina minun mielessäni matkustajat ja yritykset. Meidän täytyy luoda sellaiset edellytykset Euroopan taloudelle, että se voisi kukoistaa. Varmasti olette jo ymmärtäneetkin tästä, että minä uskon vakaasti sekä teknisen että ei-teknisen innovaation rooliin. Innovatiiviset bisnesmallit ja innovatiiviset palvelut. Myös tästä voidaan mainita älykkäät kaupungit, jotka ovat tärkeässä asemassa – työtehtävissä. Niin komissio saattaa päätöksen työohjelmansa ensi vuotta varten joulukuun puolen välin Olen iloinen, että voisin saada tilaisuuden tulla kertomaan teidän koordinaattorille tästä jo joulukuun täysistunnossa. Tänä iltana minä aion osallistua yhdessä herra Kramerin kanssa keskusteluun kollegion ja parlamentin valiokuntapuheenjohtajien kanssa ja puhumme nimenomaan tuosta ohjelmasta. Minä olisin iloinen, jos tämä päivinen keskustelukin auttaisi meitä muotoilemaan ensi vuoden työohjelmaamme, mutta myös yleisemminkin ajatellen tulevia viittä vuotta. Kuukauden verran olen jo tavannut monia tahoja liikenteen alalta, jotta saadaan aikaan hyvä perusta Hedelmällisellä yhdestyöllä heidän kanssaan. Aion jatkaa tätä myös koko toimikauteni sen takamiseksi, että me vedämme yhtäköyttä. Et nimenomaan, että palvelemme eurooppalaisia. Minä aion myös säännöllisesti käydä jäsenvaltioissa. Näin voin selvittää, mitkä ovat konkreettiset vaikutukset päätöksillämme täällä Brysselissä – ihan ihmisten arjessa ja miten rahoittamamme hankkeet ovat kehittyneet. Minä voisin jopa pyytää teitä tulemaan kanssani, kun käyn teidän maissanne. Tai minne sitten menenkin. Minä toivon, että te ymmärrätte, että tämä, tämä on vilpitön pyyntö harjoittaa yhteistyötä. Ja minä todella odotan mielenkiinnolla saada aikaan uutta dynamiikkaa, aloitteellisuutta Euroopan liikennejärjestelmissä yhdessä teidän kanssanne. Sellaisen liikenteenjärjestelmän tarvitsemme, joka on luotettava mekanismi, jotta voisimme osoittaa, että me olemme saaneet aikaan hyvät sisämarkkinat. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia kovasti äh, Raboshon äh, tästä alustuksesta ja äh, yhteistyötarjouksesta. Toki mekin haluamme hyvää vuorovaikutusta lähimmän viiden vuoden aikana komission kanssa ja neuvoston kanssa olemme jo keskustelleet tämä, tässä neljännen rautatiepaketin käsittelyn yhteydessä saimme jo tässä esimakua. Meidän täytyy myöskin ilmastonsuojelun ja kautta lähestyä myöskin yhteistyön tarvetta, työpaikkoja pitää luoda ja näin poispäin. Kiitos, että olette tulleet paikalle. Mm, meillä on kysymyskierros, ensin koordinaattorit pari minuuttia. Meillä on pientä pientä aikapulaa voiduttava. Mm, äh, Tausti sitten ehdimme, ehdimme tämän kierros, kierroksen käydä loppuun teille aika, aikaa myöskin sitten vastatakin. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Minä haluaisin EPP-ryhmän nimissä toimittaa, toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi tähän ensimmäiseen palaveriin liikennevaliokunnan täysmittaiseen istuntoon. Salikin on tupaten täynnä, kuten nähdään. Näette, tässä varmaankin on hyvä tilaisuus nyt vähän kritisoida tätä ohjelmaa ja kehuakin. Minulla on pari minuuttia vain aikaa. Entä sitten herra Junckerin tämä investointisuunnitelma yleisesti ottaen, miten joustava se on. Yksityis, yksityiset kenties haluavat sinne investoida ja komissiokin haluaa tietysti lusikansa samaan soppaan, niin nyt mm, on pelko siitä, että yksityisen sektorin mukaan tulo vähentää esimerkiksi valtion tukia. Miten tämä aiotaan välttää? Sitten PK-sektori, puheenjohtaja Juncker painottaa sitä, että, että pk-yritysten pitäisi kyetä investoimaan, mutta vaatimukset kaikelle investointoimelle ovat usein liian kovat ja vaativat. Kukaan Euroopasta ei, Euroopassa ei varmaankaan uskalla mitään yksittä, yhtenäistä tietullijärjestelmää toivoakaan, mutta lisäkoordinaatio tässäkin olisi toki paikallaan ja toivottavasti ylipäätänsä tietullien kerääminen voisi muodostua sujuvammaksi. Sille on varmasti olemassa keinonsa. Varmaan pidätte tarkoin silmällä, mitä Saksassa tapahtuu. Olisi sääli panostaa jonkin seikkaan, niin sitten todetaan, että ei tästä tullutkaan mitään. Sitten ilmailusta, ilmailun saralla on paljon ongelmia, erityisesti EUn ulkopuolinen kilpailu on haasteellista. Voisitteko sanoa jotakin siitä, miten tätä aiotte hoitaa lähi, lähivuosina? Me haluamme tietysti liikennevälineet ilmassa Huom- huomenta, rouva komissaari, meidänkin sosiaalidemokratian puolesta. Toivotan teidät tervetulleeksi. Tämän monta tilaisuutta vielä tavata lähemmän viiden vuoden aikana lämpimän yhteistyön, kiinteän yhteistyön merkeissä. Minulla on kolme kysymystä teille, rouva komissaari. Ensinnäkin varmaan epä, epämiellyttävintä on sitten tulla, taas palata tähän Saksan henkilöautotietulliin Saksan äh, valtiovarainministeristä julkaistiin äh, selvitys äh, tästä asiasta, ja, että, jonka, jonka, jonka, jonka mukaan tällainen työ tuli, tulee rasittamaan, kuormittamaan henkilöautoilijoita e, jatkossa entistä enemmän. Ja nyt on meillä jopa tällainen lakiluonnos siitä, ja totesitte, että, saa, että, että että kaiken voikaan sanoa tästä asiasta mitään. Mutta voisin kuitenkin sen verran kysyä, että mikä tässä tavallaan on kristalloitunut. Saksahan halutaan laatia kahta tietulijärjestelmää, yhtä, joka olisi tällaisen eurooppalainen mukainen ja toinen oli sitten Saksan omien vaatimusten mukainen. Ja, ja, ja näin sitten jokainen joutuisi Saksan teillä tullin maksamaan. Saksalaiset tietenkin. Onko tämä mielestäni eurooppalainen mukaista? Ja sitten nämä sosiaalioikeudet vielä omassa tavoitekirjassanne totesitte, että ja sitten kuulemisessakin totesitte selkeästi, että vastustatte tällaista sosiaalista polkumyyntiä. Ja nyt haluaisin kysyä, että minkälaisia lakiehdotuksia tältä saralta on luvassa. Ja sitten toisekseen herra Junckerin komission puhe, puheenjohtajan su, suun investointisuunnitelma siellä, että liiken, liikennettä ole erikseen mainittukaan, eli haluaisin tietää, että mihin suuntaan ollaan menossa. Uh, Kiitoksia, tervetuloa Rova Bulch tästä suunnitelmasta, kuvasitte, että siinä on kolme pilaria, rahaa, suunnitelmia, ympäristöä, 315 miljardia on talo, tarjolla rahastossa. Minulla on kyllä omat huolenikin, koska osa jo toimii hyvin, mutta me olemme verkkojen Eurooppa-välineen ja TNTn parissa tehneet paljon työtä, jotta kohesiopuolikin olisi mukana käytävä hankkeissa, että otettaisiin harvan asutut alueet jotenkin peliin mukaan. Liittyen siihen, mitä tekin totesitte, teoriaa tätä, niin vaikuttaa ihan hyvältä, että saastuttajat ja käyttäjät maksavat ja sitten jos infrastruktuurilla kerätään rahaa, niin se menee myös sinne takaisin. Mutta se merkitsee sitten tiivisti alueilla enemmän infrastruktuuria ihmisille siellä tai yrityksille siellä, eikä sitten äärialueille juurikaan. Tämä koskee myös yksityisiä yrityksiä. Jos ajatellaan riskaapeleita, hankkeita, niin ei niihin tartuta, jos ei ole tuottoa tarjolla syrjäseuduilla. Se on aika hankala tilanne, kuten todette, että pannaan 10 prosenttia uuteen rahastoon verkon Euroopan varten, sekin on riskaavelia. Onko siellä sitten jonkinlainen katto pantu 10 miljardia kohesiovaroille tässä verkkojen Euroopan hankkeessa jos teiltä saadaan yhteisrahoitusta, niin saadaanko sitten 50 prosenttia uudesta rahastossa? Paikalliset viranomaiset jäsenvaltiot eivät ole ollenkaan mukana. Onko teillä vastauksia näihin kysymyksiin? Tämä on äärimmäisen tärkeää monelle jäsenelle tässä valiokunnassa. No, ei tässä ole sosiaalisen polkuminen osalta enää aikaa, mutta palataan siihen myöhemmin. Kiitos. Jetzt Gesine Kiitos äh, puhemies Kiitokset äh, komission jäsenille teidän esityksestänne siitä, mitä te aiotte tehdä Minulla on sellainen ajatus, että Juncker tuli oppimaan teille, teiltä, että ilman liikennettä mikään ei toimi. Ja sitä me tarvitsemme, koska liikennehän on oikeastaan verisuonisto koko sisämarkkinoille ja ihminenkään ei toimi ilman verisuonia. Ja sen vuoksi tämä kymmenen kohdan suunnitelma, jossa liikennettä edes mainittu, niin on ehkä normaalia, mutta sitä täytyy muuttaa. Sitten tämä konkreettinen konkreettinen, konkreettiset kysymykset siihen, mistä puhuitte. Ensinnäkin tämä investointipaketti ja kaikki nämä uudet mahdollisuudet voida paremmin vielä rahoittaa näitä asioita. Te sanoitte, että saattaisi olla niin, että jäsenvaltioiden ei tarvitsisi lainkaan investoida. Niin minä sen ymmärsin, kun te sanoitte, että he voivat äh, myös käyttää teiltä näitä projekteja. Tarkoittaako siis tämä, että äh, investoidaan vain eurooppalaisiin ja yksityisiin äh, investoijiin tarkoittaako tämä myös maanteitä? Minä tiedän, että vesistöt ja rautatiet ovat tärkeitä, mutta olisiko tämä mahdollista, jos yksityiset myös rahoittavat? Toinen kysymykseni liittyy tietulleihin. Olen tehnyt tästä jo suullisen kysymyksen liittyen siihen, onko tämä yhteensopiva sen kanssa, mitä Saksa on ehdottanut. Entäs sitten tämä käyttäjä maksaa, säästuttaja maksaa Eli jos ei ole minkäännäköisiä ajoneuvoveroja, vaan lähdetään siitä, että vain käyttäjä maksaa ja, ja olisiko se teille hyväksyttävää? Te sanoitte myös, että kun te matkustatte jäsenvaltiossa, niin te haluaisitte meidät mukaan, jos meillä on aikaa. Minusta se olisi mahtavaa, tällaista ei ole aikaisemmin ollut. Ja minä toivon todellakin, että me yhdessä voisimme tavallaan kehoittaa jäsenvaltiota hakemaan näitä projekteja. Ja teidän pitää myös sanoa meille, kun joku jäsenvaltio on erityisen epäröivä ja tarvitaan hieman tällaista painostusta. Ja Merja Kyllönen. Thank you, Chairman. Thank you, Commission. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Kiitos komissaari Bush. Odotan innostuneena yhteistyötä kanssanne sekä parlamentissa että sitten kotitanhuvilla, sikäli kuin mahdollista. Ja oli kiva kuulla painopisteistänne, jotta Euroopan liikennepolitiikka olisi kattavampi ja, ja yhdenmukaisempi, niin kysyisin, että minkä, minkälaista tukea tälle hankkeelle, tälle työlle ne odotatte Euroopan parlamentilta ja minä haluaisin äh, innokkaasti saada liikenteemme ympäristöystävällisemmäksi, polttoainetehokkaammaksi. Samoin sitten se, sitä kautta kantaisi pidemmän korren taistelussa ilmastonmuutosta vastaan lähe vuosina. Mutta hiukan huolestuttaa se, ettei tässä mielestäni edetä tarpeeksi nopeasti, vaan lakaista nämä isot ongelmat maton alle ilmastosopimuksessa ennen pitkään siirrytään liikenteeseen näistä energiasta ja muista. Siis liikennehän on pahin saastuttaja, se on iso haaste, mutta myös suuri mahdollisuus. Älykäs liikennepolitiikka voi taata paremman, terveellisemmän elinympäristön, paremman elinkeinoelämän, paremman elinolot kaikille. Millä tavalla tämä te, teidän mielestänne on parhaiten toteuttavissa ja onko se teillä listalla kärkisijoilla? Kiitokset ja sitten seuraavaksi äh, Madli. Bonjour, euh, madame. Hyvää huomenta päivää komission jäsen, tervetuloa valiokuntaamme. Minä aion puhua aivan konkreettisesti. Minä haluaisin nimittäin tietää, mitä te aiotte tehdä nopeasti jotta voitaisiin liikennepolitiikkaa toteuttaa ja ajatella myös COP-konferenssin näkökulmasta. Limassa on nyt mereillään konferenssi ja meillä on tulossa Pariisissa huippukokous myös ilmaston tiimoilta. Kuten tiedätte, että meillä on yhdessä merkittävä osaa ja Euroopan unionilla ylipäätään energia-asioissa. Siksi haluaisin tietää, mitä te aiotte tehdä konkreettisesti kun tämä kuitenkin ongelmatiikka ja ala, joka on polttoaineessa öljystä riippuvainen, mutta kuitenkin tiedämme ilmastovaikutukset valtavat. Eli tässä täytyy pyrkiä leikkaamaan öljyn kulutusta ja näin leikata vaikutuksia ympäristöön. Puhuitte kaupunkiliikkuvuusohjelmasta. Mielestäni se on tärkeä asia. Voisitteko kertoa minulle jotain konkreettisempaa siitä? ettei ilmaliikennettä maininnut ollenkaan, vaikka silläkin on vaikutuksen ajatellen kasvihuonekaasupäästöjä. Oletteko sitä miettinyt? Esimerkiksi miten kerosenia voitaisiin verottaa? Sekin on yksi tärkeä asia. Ja sitten kun puhutaan kerran saasteista, niin miten se on dieselin kanssa ohjelmassanne tai Junckerin 315 miljardin ohjelmasta? Minä haluaisin tietää, Miten komissio voi hyväksyä hankkeet, jotka ovat täysin hyödyttäviä? Minä, minä halusin vain hankkeita, jotka ovat tärkeitä, jo ajatellen Lyonin ja Turinon käytävä, jossa ei välttämättä tuotto heti tule. Eli miten te voisitte ulkoisia kustannuksia leikata, joita liikenteestä aiheutuu melusta, onnettomuuksista niin päin pois, kun nyt ei näitä tekijät ole käsissämme? Danke sehr, Peter Lundgren. Kiitos sitten Peter Lundgren. Kiitos, tervetuloa tänne. Bulc. Haluaisin, että palaisimme tarkastelemaan sitä lainsäädäntöä, joka ei tänä päivänä toimi EU-ssa. Siinä on esimerkiksi kabotaasi eh, liikenne ja asetus, jossa eu eh, e lainsäädännön varjolla tapahtuu eh, laitonta kuljetusta. Ajatushan oli hyvä, mutta hyvä esimerkki on Ruotsi, jonka tulee ulkomaalainen kuorma-auto, jossa on kuorma, ja sitten se ajaa kotimaassa. Nämä suuret huolitsijat ovat tehneet sen niin, että aina, että auto ajaa yhden lastin Tanskaan ja sitten se palaa jälleen takaisin Ruotsiin ajamaan. Ja tällä tavalla oikeastaan varastetaan kaikki sisämaan liikenne kunnollisilta liikennöitsijöiltä, jotka maksavat palkkoja, joilla voi elää. Eli tässä on kysymys ihmisistä, jotka ajavat 500 kuukausi palkalla ja he ajavat vuorokauden ympäri. Siis se on se palkka, jonka me saamme täällä yhdessä päivässä ja he saavat sen kuukaudessa. Eli tämä on uuden aikainen orjatyö ihmiset, heillä ei ole varaa käydä suihkuissa, heillä ei ole varaa käy syömässä. Minusta on skandaali, että tämä kaikki voi tapahtua EU-lainsäädännön suojissa. Kapotaasi asetus ei toimi, jotain on tehtävä tämän korjaamiseksi. Sitten toinen asia, jonka olen ottanut usein esiin, eli tänä päivänä on helppo ostaa internetin kautta väärennettyjä ajokortteja. Ruotsissa esimerkiksi maksaa 10 000 euroa, että saa kaikki ne kortit, joita ammattikuljettaja tarvitsee. 450 eurolla sen voi ostaa internetin kautta. Eikä todellakaan ole mukavaa tietää, että ajaa tuolla liikenteessä kuljettajien kanssa, joilla ei ole kokemusta eikä edes oikeaa ajokorttia ajaa niitä ajoneuvoja, joita joita he ajavat. Joten miten tämä asia saataisiin suitsittua? Danke sehr, das wäre die erste Runde und ich schließe die... Tämä on nyt tämä ensimmäinen kierros. Täällä on äh, paljon äh, puheenvuoropyyntöjä, mutta nyt suljen puhujalistan ja nyt teillä on mahdollisuus vastata tähän. Thank you very much for all of your... Kiitoksia kovasti kaikista kysymyksistä ja kommenteista hyvä, että otamme tämän asian kaikki vakavissamme ja että kaikki kannattaa asiasta huolta. Kuten puheeni lopuksi totesin, lopuksi totesin, tämä on yksi käynteenpanevista voimista Euroopan markkinoilla, sisämarkkinoilla, yksi myöskin paras, parhaista tavoista työpaikkojen luomiseksi, eli kannattaa tehdä hoita homma hyvin lähivuosien aikana. Yritän vastata kysymyksiin ja huolen. Ja, ja tämä kollega, kiitos, kiitos, äh, on ollut avuksi varmista, varmistaakseen, että kaikki kysymykset saavat sitten vastauksen. Ensinnäkin parin kertaa viitattiin tähän 300 miljardin euron pakettiin. Äh, Van Kamp äh, tämän asian äh, erityisesti otti esille tässä yhteydessä. Voin vain todeta, että tämä 315 miljardin hanke ei vie rahaa mistään muualta. Tämä vain on nyt yksi uusi tapa toteuttaa asioita. Se projekteista otettiin 10 prosenttia saadaksemme sitten tätä alkupääomaa me voimme tätä kautta saada sadan miljardin investoinnit, mutta vain sellaiset, sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat jo valmiita ja käynnissä. Me katsoimme, että hankkeita on jo riittävästi vireillä, jotka sitten ovat oikeutettuja tällaiseen rahoitukseen. On lisää työtä vielä tehtävä. Äh, äh meillä täytyy kuitenkin siitä vielä tietysti hiukan kalastaa. Me kuitenkin olemme mm, vastuussa kolmas osasta tästä verkkojen Eurooppa-rahastosta. E, tässähän ei sinä lain painoteta mm, liikennettä ja kuljetussektoria tässä investointihankkeessa, mutta kyllä me olemme joka mukana Äh, säännöstön äh, luomisessa äh, muutenkin jossakin se tietysti voitaisiin mainita spesifisesti ja katsotaan, miten saan tämän profiilin nostamiseksi tehdyksi. Mutta joka tapauksessa olemme ainakin suorapuheisia tästä aiheesta. Ja jos, jos luette Twitter- ja Facebook-tilejämme, huomaamme, että olemme aktiivisin ryhmä siellä ja pyrimme kertomaan ihmisille, mitä me teemme, miten me teemme ja mitkä mitkä hyödyt tästä sitten kaikille koituvat. Kaikki, jotka ovat eh, liikenteessä jotenkin mukana, tietenkin kantavat oman kortensa kekoon, koska tämä on yhteisen ponnistuksen tulos. tiedät, että lähikuukaudet ovat er- ratkaisevan tärkeitä tälle 315 miljardin projektille me, me joudumme rakentamaan taustalle kaivattavaan luottamuksen ja meidän pitää tehdä tästä työstä, tästä hankkeesta investoijien silmissä houkuttelevaa. Ja tämä työ on vasta käynnistymässä. Tähän tarvitsemme teidän tukeamme. Tukean. Meillä on jo eri mekanismit, silläkin kysyi tähän viittaavia. Meillä on nämä kohesiohankkeet, niin rahastot, niihin ei kajota. Se on tehty, se periaatepäätös, joka on tehty 2014-2020 äh, mekanismit, meillä valtavasti rahaa osoitettu infrastruktuurihankkeisiin, liikennehankkeita suurin osa. En tiedä kokonaissummaa, esimerkiksi Slovenian, Slovenian osalta luku on 1,2 miljardia, ja siitä suurin osa lankeaa liikennesektorille, kuljetussektorille. Tämä on tämä yksi mekanismi Toinen, toiset ovat sit, koostuvat klassisista investointipankin lainoista. Ne jäävät ihan voimaan. Olette kuulleet tästä uudesta mekanismista pitkän ajan aikavälin investointihankkeista, tällaisista kestävistä investointihankkeista. Tämäkin on luvassa. Tässä on koko liuta uusia mekanismeja näille sinällään tutuille hankkeille tämä, tätä investointipottia sitten jyvitetään sellaisiin hankkeisiin, joista saadaan selkeää sosiaalitaloudellista etua. Mutta se edellyttää sitten kuitenkin myöskin luottamuksen, että tästä oikeasti on jotain hyvää luvassa. Ei se automaattisesti käy. Siinäkin on vielä työsarkaa meille kaikille. Siinä tuli vähän paljon puhuttua yhdestä samasta aiheesta. Sitten oli vielä kysymys ilma, ilmailusta ja äh, tasapuolista kilpailusta. Äh, komissio on, on käynnistänyt ilmailun vuoropuhelun eri alueiden kanssa. Tässä viitattiin kansainvälisiin sopimuksiin. Äh, minulla on, on tässä mielessä Persianlahden lentoyhtiöt, meidän pitää parantaa avoimuutta ja er-, erilaista, erilaisia turvallisuus- ja varmuusmekanismeja. Sitä kautta sitten varmistaa tasapuolinen kilpailu. Syksyn ensimmäisessä keskustelukierroksessa tässä edistyttiin, luvattiin tätä asiaa käsitellä juuri näiden Persialainen alueen lentoyhtiöiden kanssa. Ja e, meillä on itse asiassa tar- tarkoitus mm, perustaa erityinen työryhmä pohtimaan tätä tasapuolisen kilpailun, reilun kilpailun tavoitteen saavuttamista. Tämä on nyt yksi esimerkki, mistä, mistä, mistä kuvastuu se, että avoimet taivaat ja muut asiat meillä otetaan mm, vakavasti ja esimerkiksi suhde Venäjään, se, se nyt tietysti joutuu odottamaan vielä näitä poliittisia linjanvetoja, mutta me olemme kuitenkin varmiit, valmiit heti tarttumaan asiaan, kun tämä poliittinen tilanne vähän rauhoittuu myöskin. Sitten tarttumaan tähän ilmailusektorin sopimusten aikaansaamiseen. Sitten pari kysymystä. Öö, mä, öö, Äh, autovero, äh, tie, tievero äh, ja tietulli ja niiden yhdistelmä. Ähm, toivottavasti nyt ymmärrätte, että olen tässä vähän heikolla jäällä. Olen vast, en ole mitään nähnyt mustana valkoisella. Tämä on vain sellaista kuulopuhetta, mitä lehdistä luetaan. Ja sitten, niin kuin sanottu, tapasin ministerin. Ja hän selitti, selitti asiaa monisäikeisesti, mutta kun mitään paperilla ei ole vielä. Pyysin, että näyttäkää, miten tämä nyt sitten toimii. Mutta minä voi tässä nyt lähteä, se ei olisi reilua lähteä tätä kommentoimaan suuntaan tai toiseen, kun ei tiedetä oikein, mistä on kysymys. Mutta joka tapauksessa pidämme silmät ja korvat auki tämän asian suhteen. Me olemme käyneet vuoropuhelua saksalaisten kollegojen kanssa ja yritämme tietysti varmistaa, ettei tarvitse mihinkään juridisiin toimenpiteisiin tarttua, mutta EU-perussopimuksen vartijana, niin senkin sitten teen, jos on kerran pakko. Jos oikeuden yksikkö, joka tässä on tietysti taustalla neuvonantaja, niin minä sitten omin päin rupea tämmöisiä päätöksiä tekemään. Niin sitten tietysti näin toimitaan, jos on pakko. Joko, joko aika loppu, puheenjohtaja keskeyttää jos te puhutte noin kauan, niin silloin teidän pitää jäädä kauemmaksi aikaa. Meillä on vielä 25 kysymystä ja niihinkin pitää vastata. Say couple of words about the group. No niistä muutama sana näistä viherasioista. Olen hyvin sitoutunut siihen, siihen kokonaisuuteen, mutta ensimmäinen työni kun valmistauduin kuulemisten ja totesin, että, että, että, että liikenne, liikenteeseen kuluu 35 prosenttia kaikista energiasta ja siitäkin 9 prosenttia on öljyperäistä, niin kyllä se avasi silmäni. Totta kai pitää öljyriippuvuutta vähentää ja sitä kautta sitten tulevat automaattisesti myöskin päästöt pienenemään. Se on ihan selvää. Eli tätä olemme jo työstäneet komissiossa. En halua tässä nyt ennakoida päätöksiämme, mutta heti uuden vuoden jälkeen esittelen, mitä meillä on siitä luvassa. Sitten oli pari kysymystä ulkoisista, ulkoisista kustannuksista. Toki ulkoiset kustannukset me mielellämme otamme mukaan tähän avoimeen kustannusjärjestelmiin. Meillä on jo ensimmäiset vaikutelmat eurooppalaisista valtioista, jotka ovat sitä toteuttaneet. Seuraamme, miten heidän mallinsa toteutuvat ja niin mitä millaisia tuloksia niistä tulee. Ja toivottavasti tästä sitten päästään eteenpäin. oikein kovasti kannatan sitä, siis avoin, avoin, avoin lähestymistapa näiden kustannusten kattamiseen avoimella tasapuolisella tavalla sitten kysyttiin, äh, mikä? Itse asiassa äh, varapuheenjohtaja Sefcovicin äh, alalle äh, mennään, kuten jo totesin näistä sosiaalisista kysymyksistä. Ja sitten vuoden vaihteen jälkeen niistäkin vähän virallisempaa, mutta sitä ennen toki voimme epämuodollisesti tavata ja kertoa tuntemuksiamme puolen ja toisin. Sitten suoraan haluaisin vielä kollegan kysymykseen vastata koskien kolmansien maiden investoijia. Tervetuloa vaan, <laughs> voisin sanoa. Ja investoimaan infrastruktuurimme, mutta miten ja millä ehdoin, se on vielä selvitettävä. Mutta tuoreimmat äh, luvut äh, äh, puhuvat jostain 700 miljardista eurosta liikenne, liikenteen nykyaikaistamiseksi. Siinä on aikamoinen haaste, emme me siitä yksin selviä varmaankin ulkopuolista investointirahaa tässä tarvitaan, se on selvä. Edustaja Lundgren ja joku toinen hertukin kysy, kysyvät tästä sosiaalista palkomyynnistä. Eli olen sen siinä siltä osin vielä puheideni takana, mitä sanoin kuulemisessanikin. Eli Eli tämä epälojaali kilpailu ja autonkuljettajien riisto. Tätä, aina, kaikenlaista tällaista on aina tuolla reuna-alueilla, taloudellisen toiminnan hämärällä vyöhykkeellä tekeillä. Toivottavasti tässä pystymme jotain tekemään. Kyllä varmaankin pystymme, mutta täytyy kuitenkin varmistaa, että, että että kaikki sääntely, kaikkea sääntelyä noudatetaan ja että sitä on riittävästi. Ja, ja tämä äh, sääntöjen mukaisuus on sitten kaikkien vastuulla, ei yksin komission. Ja tietysti äh, lainsäädännön täytäntöönpanosta ovat jäsenmaat vastuussa. Pyydän tässä äh, apua, apuanne aut, varmistakaa sen, että jäsenmaat sitten todella ottavat tämän velvollisuutensa tosissaan. Emme me siihen yksin pysty, eli tässä teidän, teidän apunne on välttämätöntä. Ja kaiken näistä yhden mukaisuuskulttuuria tulen, sopimusten mukaisuus, sääntöjen mukaisuuskulttuuria tulen aina, aina puoltamaan ja aina ajamaan voimaperäisesti. 25. No niin, koska meillä tässä on 25 puhujaa vielä. Jackie Foster ensin. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Okay. Minuutti siis. No kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa. Muutama huomio. Olette osoittanut kiinnostusta näihin aiheisiin, mutta jos ei näihin ole kiinnostusta, niin ei saada hankkeita. Yksityiset tulevat mukaan, jos ne toimivat tehokkaasti. Mitä tulee keskeisiin kysymyksiin kasvun ja työpaikkoihin niin liikennevaliokunnan ja teidän liikennesuutta vastaavan komission jäsen pitää olla tärkeitä ympäristöasioitakin, mutta on muita asioita tärkeämpiä. Ympäristöstä huomioidaan, mutta meillä on omat valiokuntamme niitäkin asioita varten. Mutta viitan siihen, mitä herra Ziller totesi aikaisemmin rahoituksen yksityiskohdista – Eli puhelinnumerot, kiitos. Olen aika pettynyt kuitenkin. Jos haluaa näihin jotenkin ottaa kantaa, niin kun minä tulen saarelta ja meille tulee kuitenkin, meiltä tulee paljon rahaakin. Eli toisin sanoen, jos ajatellaan yhtenäistä ilmatilaa, sesaria, ilmatilaa, kun ei muuten minun mielestäni riittävästi sitä ole otettu huomioon, niin se on ihan valtava perusrakenne Haluaisin kuitenkin enemmän painotusta siihen, kun seuraava kerran tulee, että varmasti voidaan näitäkin kes- asioita pitää tapetilla, mutta kiitos, että tänäkin tulitte. Kiitos. Sitten Luis de Gantes. Kiitos äh, äh, puheenjohtaja. Hyvää komission sen tervetuloa todellisuuteen. Kuuleminen oli välttämätön, mutta täällä ollaan konkretiassa. Moni on kysynyt asioista Saksa tietulesta ja Espanja odottaa paljon Junckerin suunnitelmasta. Ei se ole mikään joululla ja pelkästään vaan siinä täytyy saada jotain toteutettuakin. Puhuitte toteutettavista hankkeista ja myös sosiaalista taloudellisista vaikutuksista. Tämä on erittäin tärkeää, että päästään työttömyystilanteesta. Mitä teidän mielestänne tarvitaan konkreettisena hankkeita, esimerkiksi mitä Espanja esittänyt, ja mitä tässä vielä tarvitaan Junckerin suunnitelmassa, se, että jäsenvaltiot osallistuvat myös, mutta että niitä otetaan huomioon alijäämässä on hyvin tärkeää minun maassani varsinkin, koska haluamme vaatimuksia kyllä täyttää ja päästään sitten näin tavoitteisiin. Kiitos. Danke sehr, der nächste ist Peter van Dalen. Kiitokset siitä Peter van Dalen. Puheenjohtaja, Tervetuloa komission jäsen. Seuraavan kerran meidän täytyy katsoa, että olisi mahdollisuus teidän olla kauemmin täällä, kun tulette, koska tämä on nyt niin nopea ping-pong-peliä. Kaksi asiaa. Te pyysitte tavallaan ajatuksia vuoden 2015 ohjelmaanne. No, minun vihjeeni olisi se, että ottakaa käyttöön pitemmät rekat, niin kutsutut ekokombirekat, niin että saadaan kerralla enemmän tavaraa. Toiseksi en kuullut teidän puheenvuorossanne tarpeeksi sosiaalisesta polkumyynnistä ja epäoikeudenmukaisesta kilpailusta. Ottakaa tämä korkeimmalle esityslistallanne. Taloudelliset ajat ovat erittäin hankalat nyt ja taloudellisesti hankalissa ajoissa usein pyritään tavallaan halvimmalla mahdollisella tavalla eteenpäin epäreilu, epäreilusti kilpailemalla. Kiitoksia, Bach Tervetuloa komission jäsen. Meillä on tässä jo ihan uutta dynamiikkaa ilmassa ja oikeastaan voisi sanoa, että moottori liikenteelle. Kaksi asiaa. Ensinnäkin maantieliikenne. Meillä on suuria turvallisuusongelmia, sosiaalinen polkumyynti, turvallisuusongelmat ei ainoastaan kuskien kanssa, vaan myös teknisiä puutteita, kuljettajien äh, puutteita, ympäristönäkemykset ja kaikki tällaiset. Ja uskon, Oletteko te samaa mieltä siitä, että te haluaisitte myös mennä siihen suuntaan, että kaikki nämä ponnistelut voitaisiin äh, äh, nivoa yhteen? Ja toinen asia, teillä oli mottona, että liikenne on tavallaan kaiken talouden moottori. Ja tämän me olemme voineet huomata EU:ssa, että esimerkiksi maantieliikenne yskii. Haluaisitteko te ryhtyä toimenpiteisiin nimenomaan sen tukemiseksi? Voidaan. Sitten Kristin Revoda. Merci. Kiitos komission jäsen alustuksesta ja ensimmäisistä rohkaisevista vastauksista. Palaisin kolmeen seikkaan. Ensinnäkin rautatiepaketti, neljäs jo numeroltaan. Olitte toiveikas sikäli, että toivoitte, että se saatetaan päätöksen kesään mennessä. Jos poliittinen puoli menee eteenpäin kesään mennessä, niin mitä aiotte te tehdä teknisessä puolessa, joka on aika pitkällä? Tällaisen kysymyksen esitin jo se edeltäjänällekin. Mitä tulee sitten liikenteeseen sijoittamiseen ja Juncker-suunnitelmaan. Olin kovin tyytyväinen, kun kuulin teiltä, että tarkoituksena on jättää nämä summat pois alijäämän laskuista. Haluaisin tästä tietää vähän enemmän summista, mitä uutta rahaa tulee tähän, jotta päästään 315 miljardiin. Onko täällä jonkinlainen vähimmäistaso? joka olisi riittävän houkut. No niin, aika menikin, en kolmatta kysymystä esitäkään. Danke sehr, die nächste ist äh, Kiitos, äh, Isabella Dumont. Sì, grazie Presidente, anch'io benvenuto. Kiitoksia. Tervetuloa komission jäsen. Junckerin suunnitelmasta kysymys. Tässä puhuttiin etenemissuunnitelmasta. Tässä on jo joitakin hankkeita tullut. Haluaisin tietää, onko mahdollista tietää vähän enemmän vielä, miten näitä on valittu Usealla on asiantuntijapaneeli mukana, entä mikään aikataulu, niin että tiedetään vähän, mikä tämä käytännössä on. Sitten kapotaasista vielä, koska moni on korostanut sitä, että tässä tarvitaan kiireellisiä toimia. Kun ajatellaan, mitä kielteistä on nähtävissä kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi mietin vain, onko olemassa jotain selvitystä, tai onko, ollaanko miettimässä selvitystä, jotta voitaisiin tietää, mikä on nykyisen säännöstön käytännön vaikutukset ja, ja ehkä ollaan saamassa jotain muutosehdotuksia viakkoinkin. Danke sehr. Der nächste ist... Kiitos. Massimiliano Salini. Grazie, buongiorno komissaari. Kiitoksia. Lykkyä tykö vielä työssänne. Kysymys liittyen verkkojen Eurooppaan, kuten täällä moni on kysynyt. Ajatellaan sen suhdetta uuteen Junckerin investiosuunnitelmaan. Kolme miljardia siis on siis se osa, joka tulee verkkojen Euroopasta uuteen rahastoon. Haluaisin tarkemmin tietää, miten tämä rakennetaan, siis 8 16 eh, miljardista, kun Euroopan unioni siihen osallistuu. Kolme miljardia on ihan hyvä summa, ja toivottavasti sitä ei viedä sitten muista hankkeista verkkojen Euroopassa. Siksi kysyisinkin nimenomaan tästä. Kaikilla investoinneilla ei ole samaa tuottotahtia. Siksi jos verkkojen operaatio otetaan kolme miljardia uuteen rahastoon, niin toivon, että se merkitsee sitä, että saadaan lyhyessä aikataulussa myös sijoituksia. Se ei ole ihan varmaa. Minä, minä tiedän omassa maastani, että se ei aina toimi niin. Haluaisin teidän kiinnittämään huomiota tähän ongelmaan.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 komission jäsen, te ihan lyhykäisesti puhuitte uusista äh, projekteista, eurooppalaisesta lisäarvosta ja suunnittelun varmuudesta. Eli nimenomaan siis niitä asioita, mitä me olemme vaatineet verkkojen Eurooppa-välineellä. Minun kysymykseni kuuluukin nyt, että äh, nythän on jo näitä äh, tarjouskilpailuita liittyen verkkojen Eurooppaan. Millä tavalla nämä varsinaiset jo käynnissä olevat äh, tavallaan äh, kilpailut liittyvät tähän nykyiseen ohjelmaan. President, thank you, Commissioner, for your presentation. Kiitos äh, komission jäsen Minun kysymykseni on, tuletteko te parlamentin eteen siinä vaiheessa, kun lähdetään muuttamaan ja sopeuttamaan verkkojen Eurooppa-välinettä, koska tässä on nyt paljon kiistaa. Ensinnäkin rahat, me sovimme tietystä rahasummasta ja nyt se on erilainen. Sitten me päätimme luettelosta projekteja ja myös rautateistä. Ja nyt te esittelette meille uuden projektiluettelon, ja minusta teidän, siis ei teidän, vaan komission pitäisi esitellä kaikki ne projektit, joita jäsenvaltiot ovat pyytäneet, koska me tarvitsemme avoimuutta. Mutta te mainitsette nyt ihan muita projekteja, eri projekteja kuin mistä me päätimme asetuksessa. Joten minun mielestäni teidän pitäisi tulla parlamenttiin ja pitäisi käsitellä tämän asetuksen muuttamista. No. Seuraavaksi Ines Ajala Sender. Kiitoksia, tervetuloa komission jäsen. Minä haluaisin totta kai esittää huoleni siitä, että totta kai meillä on 30 miljardia ja sitten on hankkeitakin ja sitten Junckerin ohjelmassakin jotain hämärää. Vaikuttaa, että siellä on monia vaaroja ja toivottavasti tässä ruvetaan sääntöjä muuttamaan, koska ylipäätään oli vaikeuksia päästä sopuun siitä, Toivottavasti ollaan nyt paremmassa jamassa. Minä haluaisin kysyä siitä, että nämä otetaan pois julkisen velan laskemisesta. Jos ajatellaan koko rahoitusta vai onko se vain 10 prosenttia vai mitä? Haluaisin vähän selvityksiä, koska en ihan ymmärtänyt sitä ja se on tärkeää meille. Ja huomenna te kerrotte jotain hankkeesta, neuvostolle annatte luettelon, mutta määräaika on ensi helmikuun viimeinen päivä. Haluaisin tietää, jos tässä jo nyt luettelo annetaan ja on vielä määräaika myöhemmin, eli aikaa vielä esittää hankkeita. Sitten totesin, että meillä on, kuka valvoo tätä, jos ajatellaan vaikutuksia sosiaalisesti. Kiitos. Next is Ivo Bellet. Ja sitten Ivo Bellet. Thanks very much, uh, Chairman, uh, Commissioner. Kiitos uh, puheenjohtaja. Kaksi lyhykäistä kysymystä. Ensimmäinen on jo esitetty liittyen sosiaaliseen polkumyyntiin. Bach ja Van Dalen sen esittivät. Oletteko te samaa mieltä? Sen pitäisi olla priorisoitu kysymys ja oletteko te valmis äh, hoitamaan asian ja huolehtia, että tästä tulee äh, prioriteetti yhdessä Marian Taisenin kanssa hoidatte sitä. Ja sitten toinen liittyy satamapaketti kolmoseen, koska tekin tiedätte varmasti, että se on jumissa tällä hetkellä, koska kaikki odottaa tuottavat enemmän selkeyttä valtion tuki suuntaviivoista, jonka komissiossa valmistellaan. Millä tavalla te haluatte mennä eteenpäin tässä asiassa ja mikä on teidän aikataulunne? Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Daniela Ajuto. Si, grazie. Kiitos. Hyvää huomenta päivää. Olen täällä. Ennen kaikkea minä haluaisin todeta teille, että emme ole ihan yhtä innokkaita kuin te Junckerin suunnitelman osalta. Totta kai aika ilmeistä on, että tämä on pelkästään rahoituskikkailua. Kun ajatellaan, mitä tässä on ilmoitettu summista, niin ei niitä ole olemassa. Ei tämä ole kovin vakuuttava meidän mielestämme. Olisiko näin helppoa vain tehdä rahaa? Miksi sitten on odotettu seitsemän vuotta ja kärsitty kriisiä niin monessa maassa, missä on ollut epätoivoa? Paitsi että Ehkä tällaisen viestin voitte viedä Junckerille. Mitä tulee sitten liikenteen, niin kollega puhui siitä, että tarvitaan etusia hankkeille, joilla on hyvä tuotto sosiaalistaloudellisesti. Ne ovat hankkeita siis, joissa on merkittäviä muutoksia tulossa ja monet selvittelyt ovat osoittaneet, että ei mitään sosiaalistaloudellista tuottoa ei ole. Ajattelen tässä Lyonin ja Torinon käyttävässä. Siellä liikennemäärät ovat laskeneet, eli ehkä huomioitaisiin myös tämä niiden osalta. Kiitos. Danke sehr, Mattis von Miltenburg. Kiitos. Sitten Mattis von Miltenburg. Chair, um, Mrs. Bulls, I'm looking for... Ki- kiitoksia. No, no odotan mm, innokkaasti yhteistyötä kanssanne lähivuosien aikana. Haasteemme ovat isot. Haluan tässä kysyä erityisesti näistä uusista rahoitusvälineistä. Eilen eh, kuulimme teidän taustajoukoiltanne selostuksen eh, tällaisten näiden rahoitusvälineiden ennakkoarvioinnista tämän Connecting Europe-välineen osalta erityisesti. Tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta todennäköisesti ja toivottavasti tuo uutta kasvua meille. Mutta minä haluaisin kuitenkin kysyä, että miten voimme varmistaa sen, että nämä hankkeet todella sitten täyttävät näiden rahoitusvälineen vaatimukset. Eli miten voimme varmistaa sen, että tästä mallista tulee liian jäykkä ja liian, liian monimutkainen yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen. Esimerkiksi vaikkapa Amsterdamin pato saattaisi olla sellainen. Kiitoksia komissaari. Tervetuloa no, tähän äh, valiokuntaan Lontoon, Lontoon edustajana haluaisin kertoa, mitä me olemme tekemässä, mitä me haluamme tehdä lisää äh, kaupunkiliikenteen ja kaupunkiliikenteen saatavuuden parantamiseksi äh, mitä kuulemisessa lupasitte, ei riitä ainakaan minun mielestäni. Esimerkiksi jalankulkijat ovat vaarassa. Esimerkiksi EUn liikennekuolemista yli viidesosa kohdistuu jalankulkijoihin. Millä tavalla komissio eh, eh, eh, perustelee sitä, että, että jäsenmaat saavat valtavan pitkän siirtymäajan näiden raskaan, tämän raskaan liikenteen määräysten täytäntöönpanossa. Esimerkiksi juuri niistä aiheutuvat jalankulkijoiden pyöräilijöiden liikennekuolemat ovat jatkuvassa nousussa. Me tarvitsemme näihin uusia jatkuvasti muutoksia raskaaseen liikenteeseen, niin kuin minun, minun puolueeni ajaa. Emmekä voi sallia sitä, että sitten kaikki vain lepäävät laakereillaan. Tämä ei ole näköjään päättäjien sydäntä lähellä ollenkaan panie przewodniczący. Ja również e, dołączam się do... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin toivottaa komission jäsen Bulcin tervetulleeksi minäkin. Minulla olisi pari kysymystä. Ensinnäkin kapotaasista. Maani Puolan osuus on noin 25 prosenttia kapotaasista Euroopan teillä. Toisin sanoen, mitä mieltä te olette epäreilusta kilpailusta, sosiaalista polkumyynnistä. Alankomaat, Ranska, Belgia usein ottavat nämä esille ja haluavat kieltää kapotaasin. Ranska on peräänkuuluttanut muutoksia säännöstöön. Entäpä sosiaalilainsäädännön harmonointi? Onko teidän mielestä tarvetta sille? Sitten vielä toinenkin kysymys. Mitä mieltä te olette uusista määräyksistä, jotka liittyvät työaikaan ja rekkakuskien lepoaikaan. Ranska ja Belgia ovat hyväksyneet näitä. Ja sitten verkkojen Eurooppa-hankkeesta – Minun täytyy, minun täytyy nyt keskeyttää, ei käy, koska muut sitten saavat vähemmän. Nyt annan Claudia Tapatelille puheenvuoron. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Minä toivon, että viiden vuoden aikana saamme hyvä... Niin täällä olen, täällä. Niin, eli hyvää huomenta päivää. Ensinnäkin toteaisin, että kun olette voimakas nainen, tulette bisnesympäristöstä. Minä toivon, että te ainakin yritätte antaa paremman sijaan liikenteen infrastruktuurille. Liikenteestä saadaan työpaikkoja ja talouskasvua. Siksi tarvitaan sijoittamista infrastruktuuriin. Sen on oltava etusijalla. Toiseksi, mitä mieltä olette investoinneista infrastruktuuriin itäisillä rajoillamme? jos ajatellaan yhteyksiä muuhun maailmaan. Voisitteko ehkä pitää tätä enemmän esillä? Olette tervetullut meillekin Romaniaan näiltä osin. Ja sitten kolmanneksi me tarvitaan, tarvitsemme hyvät yhteydet myös syrjäalueille matkailunkin vuoksi. Siellä on valtavia mahdollisuuksia, mutta ei ole kunnon yhteyksiä. Sieltä tulee paljon hyötyä. Danke sehr. Die nächste ist Claudia Schmidt. Kiitokset sitten Claudia Schmidt. Kiitos. Komission jäsen kuulemisessa te sanoitte valkoisen kirjan tulevaisuudesta, että ette pyri sen tarkistamiseen. Oletteko te yhä vielä samaa mieltä? Toinen kysymys. Raja-alueiden lentokentät, jotka ovat osittain hyvinkin hankalissa tilanteissa, koska siinä esimerkiksi jäsenvaltiot ovat kieltä, viereiset valtiot ovat kieltäneet ylilentoja. lentoja mutta miten tämä tulee nyt sitten vaikuttamaan, kun ajatellaan eurooppalaista yhteistä ilmatilaa? Ja kolmas asia ei liity Saksan tietulleihin, vaan ylipäätään tuletteko te pyrkimään siihen, että harmonisoidaan eurooppalainen tietullijärjestelmä? Kiitos. Kiitos. Sitten Massimo Paolucci. Grazie, komissaari. Kiitos komission jäsen. Minä korostan kysymystä, jonka muut ovat esittäneet. Eikö ole niin, että tässä on aliarvioitu kaupunkiliikkuvuutta? Kun ajatellaan, että 2050 puolet Italian väestöstä asuu siellä. Me puhumme Marsin mittaisista hankkeista ja sitten emme tunnusta sitä todistusta, joka on kansalaisten edessä. Me puhumme älykkäistä liikennejärjestelmistä ja ilmastonmuutoksesta, mutta emme puuttu asioihin siellä, missä se olisi tarpeen ja kiireellisintä. Tämä on vastakkainasettelu suurien hankkeiden välillä ja sitten mitä tarvitaan kaupunkialueelle. Mutta sen pitäisi olla etusijalla. Ja Junckerin suunnitelman myötä se ei tule, ellei panna jalkoja maan kamaralle, niin että saadaan myös kansallista rahoitusta paikallisiin hankkeisiin. Kiitos. Danke sehr. Die nächste ist Jill Seymour. Kiitos Jill Seymour. Welcome, Commissioner. Can I... Tervetuloa komission jäsen. Oletteko te olleet eh, mukana eh, Yhdistyneen kuningaskunnan uudessa teiden rahoitusrakenneohjelmassa? Jos olette, niin siellä esimerkiksi tullaan lisäämään kameroita. Tuleeko tämä olemaan osa Euroopan ohjelmaa? Oletteko te tietoisia siitä, että se on vastoin sitä, mitä eh, britit haluavat. Toisekseen te sanoitte, että te ette ole huolissanne äh, rahoista. No, minusta tuntuu omituiselta, että veronmaksajien rahoja näin helposti käsitellään. Viimeisimmässä liikennebudjetissa oli kaikkein eniten rahaa verrattuna moniin muihin. Sitten Jens Nielsen. Tack så mycket och välkommen. Eh, Kiitos ja tervetuloa komission jäsen. Minusta on hienoa, että te kutsutte meidät mukaan, kun te käytte jäsenvaltiossa. Me voimme olla mukana vakuuttamassa hallituksia. Mutta toinen neuvo, älkää kuunnelko teidän avustajanne, jotka sanovat, että sosiaalinen dumppaus on marginaaleissa. Tämä ei ole totta, tämä on hyvin provosoivaa pienyrittäjiä vastaan, jotka näkevät tämän laittoman kilpailun päivittäin. Ja me seisomme hartiat vierekkäin ministereittemme kanssa, jotta saataisiin lopetettua sosiaalinen polkumyynti. Ja sinun on otettava tämä vakavasti. Danke, der nächste ist Dieter Koch. Sitten Dieter Koch. Kiitoksia komissaari, kiitoksia kovasti ja onnea matkaan vaikeassa työssänne Puhun puhuneet näistä, näistä äh, nopeista verkoista, liikenneverkoista ja Strasbourgin äh, liepeillä. Onko tämä joku ongelma teille? Sitten olette puhuneet myöskin näistä äh, kuorma, kuorma-autojen vakuutuksista ja sitten myöskin ajo, ajokorttiuudistuksista olette puhuneet. Missä tässä mennään? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω και εγώ κυρία Επίτροπε. Puheenjohtaja, Kiitos. Haluaisin ensin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. Kaksi lyhykäistä kysymystä. Ensimmäinen. Mikä on tärkeämpää infrastruktuurityötä Itä-Euroopassa vai Välimeren alueella? Toinen kysymys. Mikä on tilanne rahoituksen suhteen? Eikö ehkäpä pitäisi kuitenkin pyrkiä vähentämään kansallista osuutta infrastruktuuritöissä ainakin niissä maissa, jotka ovat pahasti kriisissä? Ja nyt sitten vielä minä viimeisenä ja sitten teillä on hankala tilanne, kun te joudutte vastaamaan No, te puhuitte eh, rekoista ja sanoitte, että Saksan kohdalla te ette voi ottaa tähän kantaa. Mutta oletteko tästä mieltä, että meidän pitäisi ottaa tällainen vinjetti eh, niin, että se, joka ajaa paljon, maksaisi yhtä paljon kuin se, joka ajaa vähän? Onko se ekologista? Toinen asia kun otettaisiin tällainen rekkatietullimaksu, niin esimerkiksi Saksassa kuitenkin on vähennetty tätä saksalaisten kohdalla, niin onko tämä syrjintää? Ainakin vuonna 1992 näin sanottiin, kun sisäministeri Zimmermann halusi tehdä sen. Ja näin sanottiin myös vuonna 2004. Onko tämä periaate voimassa vielä tänä päivänä? Kyllähän teidän täytyisi voida tähän vastata, vaikka ette tunne kunnolla koko suunnitelma. Kolmas asia, työpaikat, erittäin tärkeää. Millä tavalla te voitte pakottaa Saksan siihen, että tulevana kolmena vuotena Berliinistä Breslauhun tie Saksan puolella joka, jota parannetaan, maksaa 100 miljoonaa ja se vähentää tätä matkaa, ajomatkaa. Ja onko järkeä lähteä äh, tekemään tunneleita Alppien lävitse? Onko se työpaikkojen luomista vai haluatteko te mieluummin, että saneerataan ne tiet, jotka jo ovat? Entäs sitten sodassa ja sodan jälkeisinä aikoina tuhoutuneita pieniä tiepätkiä? Pitäisikö ne saneerata vai ei? Mikä on prioriteetti? No niin, nyt kuulitte koko joukon kysymyksiä ja odotamme mielenkiinnolla teidän vastaustanne. I think I will have to come to the varmaan pitää käydä täällä, täällä valiokunnassa usea, usea, useammin, kun tässähän on älyttömän paljon kysymyksiä ja aika vähän aikaa niihin vastata. Mutta ihan nopeasti nyt sitten pusken menemään. Okay, they say 10 minutes. I will try to... Kymmenen minuuttia kuulema. Yritän purist- puristaa itselleni muutaman lisäminuutin puheenjohtajan luvalla. Äh, toivottavasti sen verran tyydyttävät vastaukset saatte, että kehtaatte kutsua minut vielä uudestaan. Tästä 300 miljardista vielä aluksi. Täällä oli monta kysymystä ihan alkuun. minä, minä, jos kuka, ähm, kunnioitan äh, veronmaksajien rahaa, sitä olen itsekin maksanut aivan liian pitkään, jotta voisin siitä jotenkin yliolkaisesti suhtautua. Mutta sitten ajatellaan näitä yksityistä rahaa, yksityisen rahan tarvetta. Tämä aivan liikaa rahaa lojuu ympäriinsä, joka vaan pitäisi saada investoiduksi, sijoitetuksi asianmukaisella tavalla. Tämä 300 miljardin potti pitää nämä oletusarvoon. Ja koska sitten? No kaikki tapahtuu ajallaan tietenkin. Onko kukaan tätä aiemmin miettinyt. No ei, varmaan on jo jonkun mielessä käynyt, mutta ei kellään ole rohkeutta ottaa sitä ratkaisevaa askelta. Tämä on hyvin innovatiivista Euroopalle. Tämä on äh, rohkea askel, mutta aivan ehdottoman välttämätön, jotta saamme sitten Euroopan kasvuun vauhtia. Me emme ole muita mekanismeja löytäneet, vaikka olemme kokeilleet. Jatkuvasti koko ajan olemme niitä etsineet, mutta muussa tapauksessa, jos emme sitä, me tulee vanha eukko, joka keinutuolissa vaan keinuttelee odottaa, että joko hänelle tarjoilee, tarjoilee iltakupillisen teetä. Emme me siihen halua taipua. Me, me haluamme kasvaa, olla mielenkiintoinen kohde, innovatiivinen ja todellakin sitten pelaa mielenkiintoinen peluri maailmantaloudessa. Sitten muutama pääkysymys jotka minulle äh, äh, esitettiin. Äh, edustaja Foster, tästä ilmailusta olette jo varmaan kuulleetkin, että, että, että ilma, ilmailusta ei ole strategiapaperia ei ollut vielä aikaisemmin EU-tasolla olemassakaan. Sellaisen aiomme laatia. Tokko saamme sitä valmiiksi ensi vuonna, mutta pontevasti ajan, käynnistämään hankkeen ja pyydämme teiltä panostusta siihen. Euroopan ilmailun takia on erittäin, erittäin äh, tärkeää saada homma käyntiin, että sitten sitä kautta saada sitten vielä lisää puhtia ilmailuteollisuuteen, niin tässä olisi kilpailukykyistä myöskin paikallisesti. Ja täytyy vielä tässä äh, sivumennan sanoa, että, että, että tämän suurimmat äh, asianomistajia, ryhmät, joita olen tässä tavannut, ovat nimenomaan ilmailun parista olleet nämä lobbarit. No se ilmailusta. Sitten seuraavaksi äh, äh, Van Dalen, tämä ekokompis. Mm. Toivottavasti saadaan sopimukset äh, parlamentin, parlamentin, parlamentin ja neuvoston välillä Italian puheenjohtajakaudella syntymään. Tämä tiedän, että tämä on kovasti tapetilla. Ja komissio on kyllä valmis tätä vauhdittamaan. Ja toivottavasti sitten saamme sopimuksen aikaiseksi. Haluamme sellaisen. Neljännestä rautatiepaketista sananen. Olen äh, luottavainen sen suhteen, että neuvostossa asia etenee. Se, siellä on vaikeuksia. Olemme tämän paketin äh, tukena, tukena tomerasti. En halua tässä tätä ainakaan jarruttaa, tätä teknistä osuutta, sen pitää jatkaa, sen selvittelyn pitää tietysti jatkua. Mutta en voi kyllin vakavin sanakääntein sanoa, miten tärkeää saada tekniikka ja politiikka samoille raiteille. Tämä te- teknologia on insinöörin tekosia tietenkin, mutta kyllä sitä pitää myöskin sitten poliittisesti vauhdittaa. Sen vuoksi teen, teen voitavani, jotta nämä molemmat osa, osiot yhtyvät. En, elleivät, sitten tehdään tietysti tarvittava korjausliike, mutta tässä vaiheessa teemme kaiken mahdollisen, jotta paketti saataisiin todellakin toteutumaan. Se siitä. Sitten SEFistä vielä, verkkojen Euroopasta, komissio on siinä kuskin penkillä, kuskin pukilla ja myöskin jatkossa, kun projekteja tämän välinen kautta valitaan ja seulotaan. Eikä siinä ole mitään uudistamistarvetta, mutta elämä on mitä on. Kyllä minä avoimesti ja, ja läpinäkyvästi. Jatkan tältäkin osin keskusteluja ja neuvotteluja kanssani, kanssanne. Tässä vaiheessa en näe uudistustarvetta, tarkistustarvetta, mutta, mutta mit, mitään sinällään ei poisteta mistään. Ainoastaan haluamme sen, että jotkut sellaiset hankkeet tämän, tämän äh, CEF-varin äh, äh, alla todella sitten äh, toteutuvat, jotka ovat jo rahoitusvalmiita. ja Sitten toisaalta vähän riskaavelimmät hankkeet, jotka eivät itse rahoitu, rahoitusta pysty järjestämäänkään, voivat osittain sitten olla oikeutettuja tähän uuteen rahoitukseen. Tarkoituksenahan siis ei ole vaarantaa mitään, mitä tässä vaiheessa on, on vireillä – Toivottavasti tämä nyt hiukan hälventää pahimpia huolianne. Ja kuten totesin, avointa vuoropuhelua teidän kanssanne. En minä mitään piilottele. Ja jos teistä siltä vaikuttaa, että nyt tuo ei ihan kaikkia kerro, niin viestikää sitä minulle. Minulla on kollega, joka, joka, jonka päätyönä on koordinoida työtä teidän kanssanne. Eli siitä sitten vaan hänen yhteyttä Kraivelista kiinni, jos tuntuu siltä, että ei yhteistyö toimi. Tästä 3,3 miljardin äh, rahoituksesta SEFin on jo äh, myönnetty, mutta ainoastaan tällaisena al- al- alkupääomana olen, odotan innoissani sellaisia hankkeita, jotka todella sitten tässä tämän 15 kertoimella toteutuisivat ja toisivat investointeja. Mutta jos ei ole mitään hankkeita, johon investointi, investoijat ovat kiinnostuneita rahaa sijoittamaan, niin kyllä senkin jo, sekin jonkinlaisen viestin meille välittää. Mutta, mutta sanottu, niitä hankkeita on, ja jotka ovat sitten oikeutettuja tähän äh, tukeen, mutta toivottavasti myöskin noin markkinavetoisia hankkeita, muutamia kiinnostavia tässä ilmoille tupsahtaa, mutta kuten sanottu, korostan vielä, rahoihin ei kajota. Sitten sitäkin kautta toki siis tietysti useita hankkeita rahoitetaan. Sitten äh, tämä kansalliset vajeet, ei se oikein ole minun äh, alaani, mutta lähiviikkoina yksityiskohtaisemmin sitten herra Dombrovski tätä selvittelee. saattaa sitten joku virallisen julkilausuman häneltä, tai sitten voin jossain vaiheessa palata, palata teille selittämään sen sitten juurta jaksain, kunhan itse en, ensin itsellemme selvitämme. Sitten oli kysymys satamien valtion avuista Tästä voin sanoa sen verran, että, että siitä äh, äh, satamaehdotusten avoimuussäännöt ovat meille olennaiset. Niiden puolesta taistelemme paitsi valtion tukien hallinnoin parempaan, paremmaksi hallinnoimiseksi, mutta myöskin julkisen rahoituksen paremmaksi kohdentamiseksi. Niitä tarvitaan, siis näitä avoimia pelisääntöjä. Sitä kautta varmaan todellakin moniin seikkoihin haasteisiin voidaan vastata asianmukaisella tavalla. Sitten oli kysymys tie, äh, liikenneturvallisuuteen liittyvä kysymys. Se on tietysti äh, erittäin tärkeä kysymys, jatkuva, jatkuvasti äh, esillä minun toimikautteni aikana ainakin jossakin vaiheessa ajamme hyvinkin tomerasti sitten ottaa jalankulkijat ja pyöräilijät huoleksemme. En ihan välttämättä nyt tässä osaa ennakoida minä puolivuotiskautena tämä sitten esityslistalla kärkeen nouseen ei ehkä mitään uutta valkoista kirjaa siitä laadita, mutta tarkistamme voimassa olevaa nykyistä ja sitten sitä mukauttaa, mitä tulee paino, painopisteisiin ja siihen tapaan, miten, miten tähän asiaan sitten suhtaudumme. Ja to, uskon sen teitä ilahduttamaan, mutta ei vielä ensi vuonna, mutta kyllä tuossa jossain lähiaikoina kuitenkin jalankulkijat ja pyöräilijät sitten saavat ansaitsemansa huomioon myös meiltä. Herra Kramer, eh, täytyy nyt palauttaa mieleen, mitä te oikein kysytte, eh, Kollega tämä tähän raapusti, ehkä saan sitä joka vähän yrittää tavata. Toivottavasti nyt sitten ymmärsin kysymyksenne oikein. Eli nimenomaan tätä etämaksua kannatamme ja samoin saastuttaja maksaa periaatetta haluamme noudattaa. Ja, ja tietysti sitten, jos pit, pitkillä matkoilla tämä mm, käyttäjä maksaa periaate on olennainen Tällaista euro, eurovinjettiä emme ole vielä hylänneet, täytyy myöntää rekoille. Ei vaan siis henkilöautoille, ei, ei siis rekoille, koska nämä rekkaliikenteen kokemukset ovat olleet myönteiset ja tässä on nähtävissä haasteita sen osalta, että että voisimme niistä selvitä tällaisen euro, euro, eurovinjetin kautta. Mitään valmista ei tietenkään vielä ole, mutta me, jäsenmaat ja jäsenmaan ryhmät ovat meitä kannustaneet tämän suuntaiseen aloitteen. Sikäli kun ymmärsin Saksan oikein, haluatte, että otamme jonkunlaisen kannan Saksan tietulli järjestelmään. Voisitko vielä toistaa sen? Niin, koska Saksassa 1992 niin hallitus halusi kuorma-auto veron, kuormamaksun maksun vero alentamalla. Ja sitten mennyt läpi 2004 tämä torjuttiin niinkään. Ja millä tavalla teidän kaudella nyt tähän ehkä muutoksia tulee? Vastaus Herra Kramer, ehkä että nyt ilahdu kuulemastanne, mutta sanon kuitenkin, että, että minusta todella tuntuu siltä, että täytyy, täytyy puolustaa perussopimusta, perustamissopimuksen perusperiaatteita. Lakimies en ole, mutta tiedän, että, että jos joku haluaa välttää ja siihen sitten sopimustekstiin saattaa pujahtaa kaikenlaista mielenkiintoista luettavaa. Tältä osin tulen kuuntelemaan lakimiesten oikeusoppineiden lausuntoa ja katsoa, että millä tavalla tämä saataisiin sitten perussopimuksen mukaisesti toteutettua. Minkäänlaista syrjivää toimintaa ei tietenkään voida sallia. Nyt tässä joku mainitsi, että saksalaiset tässä näyttävät joutuvan lapsipuolen asemaan tai kärsimään. Mutta joo, voi olla, mutta kyllä minun silti eurooppalaisia sisämarkkinoita ja eurooppalaisia perussopimuksia puolustaa. Ja palaan nyt kuitenkin asiaan tässäkin tältä, tämänkin seikan osalta sitten, kun tämä on jollakin tavalla selkeytynyt. Olen kuullut monenlaisia versioita ja tulkintoja tästä asiakirjasta tai tästä asiasta, mutta mitään kirjallista en ole vieläkään nenäni eteen saanut. Uh, Kiitos äh, siitä, että tulitte tänne ja annoitte meille nämä vastaukset ja Luonnollisesti tulevaisuudessa otamme teihin yhteyttä uudelleen. Kiitoksia siitä, että myös lupauduitte tulemaan uudestaan. Uh, Kiitokset, että tämä oli ilo. Kuulkaa minun vetomustani, niin haluan olla olla varma siitä, että me investoimme ja laajennamme energiatietouttamme ja käytämme kaiken sen ajan, mikä meillä on niihin ehdotuksiin, jotka tullaan hyväksymään. Joten auttakaa minua tässä niin, että emme tuhlaa aikaa ja energiaa turhiin.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 So, jetzt möchte ich, möchte ich Sie noch mal bitten, sich hinzusetzen oder den Saal. Pyytäisin nyt, että käytte istumaan tai sitten poistutte täältä kokoussalista, koska me jatkamme nyt eteenpäin. Meillä on Euroopan komission esittely täytäntöönpanokertomuksesta liittyen älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja annan komission edustajalle Kopczynskalle DG Movista puheenvuoron 10-15 minuutiksi. Tehän olitte täällä jo eilen, jotta kavereita jo ollaan. Uh, thank you. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää aamupäivää kaikille. Olin aamupäivällä myös kuuntelemassa keskustelujanne komission jäsen kanssa. Se, että oli niin paljon kysymyksiä älykkäistä liikennejärjestelmä JTS johtui kai siitä, tai ei tullut niin paljon siitä kysyttävää, että vietitte sen minun varaani vastattaviksi. Pyrin pitämään kiinni 15 minuutista. Ensinnäkin kiitos tilaisuudesta tulla esittelemään pakettia täytäntöpanokertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta. Toteaisin, että Tämä ITS-toimintasuunnitelma tuli voimaan joulukuussa 2008. Se hyväksyttiin yhdessä direktiiviehdotuksen kanssa. Siellä olisi 24 kohdennettua hanketta, toimea ja painopistealueita direktiivin painopistealueiden lisäksi. Siinä oli oma lainsäädäntöprosessinsa myös. Ennen kaikkea keskityttiin toimintasuunnitelmassa siihen, että autetaan sitä, että voidaan saada aikaan yhteensopivuutta ja toimivuutta ITS-järjestelmissä niin, että saadaan lisää palveluita. Pyrittiin valmistamaan myös, että se tehdään yhteen sovittaen ja sovussa Euroopassa. Se on erittäin tärkeää, koska silloin aivan selvästi huomattiin, että mitä tulee its kehitykseen, niin meillä oli kovin kirjavaa käytäntöä kautta Euroopan. Osassa Eurooppaa mentiin rivakasti eteenpäin onnistuneesti, mutta sitten oli osa Eurooppaa, joka vähän laahasi jäljessä ITSn käyttöönotossa ja kehityksessä. ITS-direktiivi tuli voimaan 2010 elokuussa. Se on hyvä esimerkki nopeasta, hyvässä yhteistyössä tehdystä lainsäädäntötyöstä lainsäätäjien kesken. Siellä oli siis sekä Euroopan parlamentti ja neuvosto varmistamassa, että voitiin nopeasti se hyväksyä että saadaan hyvä väline päästäksemme eteenpäin ITSS. ITSn tavoitteet direktiivissä oli nopeuttaa sitä, että käytetään koordinoidusti ITS tieliikenteessä, mutta myös muissa liikennemuodoissa. Tämä on erittäin tärkeää, että meillä on yhteen toimivuutta ja jatkuvuutta kautta Euroopan. tärkeä osa direktiivissä. Muuten muistutan, että tämä on tietääkseni ensimmäinen direktiivi tai ehkä toinen, jossa käytettiin uutta välinettä delegoiduksiksi säädöksiksi. Näin komissio sai toimivaltaa hyväksyä delegoituja säädöksiä käyttöönoton helpottamiseksi ITSn osalta. Toimivallan siirtäminen komissiolle on seitsemän vuoden mittainen, eli 2017 asti. Olen täällä nyt puhumassa näistä kertomuksista. Kyse on oikeastaan kertomuspaketista ensinnäkin neuvostolle ja komis- parlamentille ja neuvostolle siis kertomus toimivallan siirtämisestä komissiolle. Siellä on myös työasiakirja liittyen ITSn toimintasuunnitelman tekemisestä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä asiana, tärkeä sisäinen työasiakirja, joka tarjoaa komissiolle erittelyn siitä, miten on päästy eteenpäin jäsenvaltioissa niiden kertomusten perusteella, joita jäsenvaltioiden piti toimittaa artikla 17 nojalla komissiolle. Ensin muutama sana sisäisen työasiakirjan osalta ja työtoimintasuunnitelma sitten direktiivistä. Mitä tulee ITS-toimintasuunnitelman kuvailuun, niin se on aika kattava mittava sen osalta, mitä on saatu aikaan ITSssä. 24 toimessa kuudessa painopistealueessa. Niin ikään siinä tarkastellaan sitä, miten ITS-tietoisuus on muuttunut, kuinka paljon älykkäistä liikennejärjestelmistä tuli valtavirtaa kautta Euroopan liikennepolitiikassa, mutta edelleen on kysymysmerkkejä tai vähän ongelmiakin, joissa varmasti on tarvetta vielä jatkaa työtä. Yksi esimerkki on tarve tarjota pääsy multimodaaliseen järjestelmään, eli tarvitaan liikennetietoja. Täytyy myös koordinoidusti miettiä osuuskuntajärjestelmien käyttöä. Lisäksi täytyy varmistaa, että meillä on rahoitusta ITSn käyttöönotolle riittävästi, että toimimme yhteensovittain miettien verkkojen Euroopan välinettä, mutta myös horisontti 2020 välinettä siinä, kun tarjoamme ITSn rahoitusta. Mitä tulee direktiiviin koskevaan kertomukseen, niin sillä on omat tavoitteensa tietenkin, eli selvittää, miten direktiivi toimii, kuinka paljon edistystä on saavutettu ja mitä työsarkaa vielä edessä on. Sanon aivan suoraan, että tämä oli mutkikas väline laatia ylipäätään, kun ajatellaan ehdotuksen aikoja, niin tiesimme, että tässä nyt kosketaan – teknisesti arkaluontoista aluetta, joka on myös muuttunut paljon, dramaattisestikin kehittynyt. Tämä oli yksi syy sille, että halusimme tällaisen lähestymistavan käyttää delegoitiosäädöksiä. Meidän mielestämme se olisi ehkä parasta oikeastaan ainoa mahdollinen toimia näin nopeasti muuttuvassa järjestelmässä. Me olemme sitä mieltä, että tällaisella välineellä meillä on käsissämme väline hyödyntää jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja yksityistä sektoria, kun he ovat mukana ITSn asiantuntijaryhmässä. Muistuttaisin, että ITS-direktiivi ei edellytä ITS-järjestelmien käyttöönottoa, mutta delegoidun säädöksiin kuitenkin tarjotaan tietoa, myös edellytyksiä, jotka on täytettävä, kunhan tietyn tyyppinen ITS-järjestelmä tulee käyttöön. Ja todellakin tämä tehtiin niin, että pystyttiin puuttumaan tilanteeseen, jossa joissakin jäsenvaltioissa valtioissa oli tietty taso saavutettu näillä järjestelmillä. Meidän arviomme mukaan, mutta myös niiden keskustelujen pohjalta, joita on yksityisen tahojen kanssa käyty, Telekursäädökset ovat osoittautuneet tehokkaiksi, jotta saadaan eritelmiä tietyillä alueilla sen takaamiseksi, että kaikki toimii siten, että meillä on yhteinen näkemys eritelmien käyttöönotosta ja niiden yksityiskohdista, niin että olemme yksimielisiä siitä, mihin suuntaan jatkaa. Sen sijaan, että komissio toimisi yksinään ITS-kysymyksissä. Me uskomme myös, että tämän myötä Olemme oikeasuhtaisia toimissamme. Kuten jo totesin, ei tässä velvoiteta ITSn käyttöönottoa, vaan tarvitaan enemmänkin puitteita koordinoidulle työlle, kunhan on tehty päätös ITS-palveluiden käyttöönotosta. Lähes kaikki painopistetoimet direktiivin nojalla saavat tuekseen myös teknisiä eritelmiä ja toiminnallisia eritelmiä, alan tukemina, mutta myös jäsenvaltioiden tuella. Keskeinen tavoite tässä on innovointi ja liikenteen digitointi. Meillä on eritelmiä käytössä informaatiopalveluissa ja turvatoimissa. Meillä on tieliikenne tietojenvaihdossakin jotain määräyksiä myös ja meillä on eritelmiä e-call-järjestelmää varten ja muistuttaisin vielä siitä, että mitä tulee e-call järjestelmään erityisesti Euroopan parlamentti on ollut keskeisessä asemassa tämän hätäpalvelun edistämisessä kautta Euroopan. Se näkyy myös Euroopan parlamentin ja neuvoston hiljattaisessa päätöksessä päivittää näitä kansallisella tasolla, jotta saadaan puhelinlinjoja käyttöön, muun muassa siinä, miten lainsäädäntö on hyväksytty. Haluaisin muuten kiittää rouva Senalovaa varsinkin hänen tekemästään työstä tässä. Onnittelut tuloksen johdosta. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä, tosiaikainen liikennetietopuoli. Minulla oli tilaisuus esitellä tätä aihetta lokakuussa jo. Delegoidut säädökset täsmentävät tätä ja ne on saatettu päätökseen nyt komissiossa sisäisesti. Toivottavasti ne voidaan tulevina viikkoina hyväksyäkin. Saatte sitten aikanaan virallisen tiedon tänne, kuten neuvostonkin. Ehkä yksi huomio liittyen eräisen aiheeseen, johon me emme puuttuneet, nimittäin rekkojen mm, erityispysäköinti. Me olemme halunneet tähän tietenkin lainsäädäntöäkin, mutta kun kävimme keskustelua sekä jäsenvaltioiden ja alan edustajien kanssa, ja lisäksi me keskustelimme tästä liikennevaliokunnan kanssa, kun teille tietoja tarjosimme, niin huomasimme, että ei oikeastaan ole mitään mahdollisuuksia puuttua nimenomaan tähän kysymykseen. Tästä syystä me päätimme jättää sen vielä odottelemaan ei niin, että me haluaisi siihen jossain vaiheessa palata, jos saamme vähän toisenlaista tietoa jäsenvaltioista ja alalta. Eli onko jotain mahdollisuuksia, onko kysyntää olemassa, jotta voitaisiin ruveta kehittämään tällaista varausjärjestelmää. Sitten viho viimeiseksi lyhyesti siitä, mitä me nyt olemme vielä työstämässä. Ensinnäkin multimodaalinen palvelujärjestelmä, se on haastavin ja viimeisin näistä kuudesta alueesta. Siihen liittyy monenlaisia tietoja ja toimijoita. Me aloitimme työn eritelmien osalta tässä kuussa ensimmäinen tapaaminen olikin jo jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Mukana oli myös teidän sihteeristöstänne kollega. Keskustelimme ongelman määrittelystä ja käyttäjien tarpeista. Haluamme eritelmissä puututtavan ennen kaikkea multimodaaliseen liikennetietoon niin, että saadaan tarkkaa tietoa näistä liikennemuodoista, varsinkin pehmeistä muodoista esimerkiksi kevyen liikenteen väylistä ja uusista liikkuvuusmuodoista, kuten kimppakyydeistä. Me haluamme tässä käyttää vakaita sääntelypuitteita ITS-direktiivin nojalla, mutta haluamme myös dynaamisempia välineitä, kuten delegoitosäädöksiä, että voimme puuttua tilanteissa, joissa on uusia teknisiä ratkaisuja tarjolla, mutta myös uusia liikkuvuusmalleja tullut käyttöön. No ehkä ei luotu varsinaisesti, mutta ainakin tullut viime vuosina käyttöön. Me toivomme kovasti, että säädöksen muuta voidaan ottaa nämä integroidut liikennepalvelut paremmin käyttöön kaikissa liikennemuodoissa, tosiaan ainakin se helpottuu. Tämän lisäksi, koska ei tämä välttämättä ollut yksi painopistealueista tai toimista itse direktiivissä, mutta ilmiselvästi kuitenkin yksi 25 toimesta. Ja paljon on saatu myös rohkaisua ja alaltaan myös sitä ajettu takaa nimittäin yhteistyöjärjestelmät. Säätellään infrastruktuuria, ajoneuvoja, niin kuusi vuotta sitten, kun käynnistimme direktiivin ja toimintasuunnitelma, niin tämä oli vielä lapsen kengissään ja vain hankki mahdollisuutena. Marraskuussa käynnistimme jo foorumin. Siellä oli monia tahoja mukana alalta, myös jäsenvaltioita. Nyt me puolestaan haluaisimme jonkinlaisen etenemissuunnitelman, kuten me sitä kutsutumme, tai strategian. Eli miten tässä päästään eteenpäin CITSS? Tiedämme, että onko hankkeita vireillä jäsenvaltiossa. Me tiedämme, että useimmat jäsenvaltiot miettivät, mitä pitäisi tehdä, jotta saadaan fiksumpia, älykkäimpiä infrastruktuureja, jos ajatellaan infrastruktuurin ja ajoneuvon välistä kommunikaatioita, miten tässä voitaisiin verkkojen valmiuksia kohentaa. Miten me voisimme käyttää tätäkin mahdollisuutta hyväksi niin, että ajoneuvot voidaan jotenkin yhdistää, vaikka se ehkä kuulostaa vähän ristiriitaiselta eh, eri muotojen tasapainottamiseksi. Usein ihmiset jäävät autoihinsa, koska eivät tiedä, että voisivat siirtyä käyttämään jotain muuta liikennemuotoa, jättää auto jonnekin ja siirtyä johonkin muuhun liikennemuotoon. Eli yhteistyötä tarvitaan ei pelkästään teiden infrastruktuurin yhdistämiseksi, vaan että koko liikennejärjestelmä integroidaan käyttäen käyt- tietoa, jota nyt on tarjolla käyttäjille, matkustajille ja kuljettajille. Kertomuksessa näkyy myös jotain arviointa niistä varoista, joita tarvitaan valitettavasti, koska eritelmät ovat aika tuoreita. Meillä ei ole ihan täyttä käsitystä siitä, mikä olisi laajamittaisen käyttöönoton rahoitusvaikutukset. Toivomme kuitenkin, kuten totesin alussakin, että kun suunnitellaan tätä myös verkkojen Euroopan välinen yhteydessä ja totesin, että älykät liikennejärjestelmät ovat yksi horisontaalisista tavoitteista ja vielä hyödyntää myös horisontti 2020. Voimme tukea jäsenvaltioita, jotka hyödyntävät ITS omiin hyväksytyin eritelmiin. Sitten ihan vihoviimeiseksi vielä kertomuksessamme tarkastelemme myös direktiivin rajoja. varsinkin sitä, että vaikkakin alun perin ITS puututtiin tieliikenteeseen, niin siellä on jotain horisontaalisia kysymyksiä, joita vielä täytyy miettiä. Ainakin joitakin asioita, jotka liittyvät tarjontaan, tieliikennetietojen osalta, direktiivin yhteydessä tietenkin tietoisia kysymykset huomioidaan myös tarkkaan. Näin on tehty myös eritelmissä – Lisäksi me olemme myös miettimässä, mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin saada enemmän matkustajatietoja kautta Euroopan. Me olemme julkaiseet erilaisen etenemissuunnitelman jo aikaisemmin tänä vuonna. Lisäksi kertomuksessa olemme tuoneet esille sen, että koska 2017 toimivallan siirtyminen menee umpeen, niin vaikutusten arvioinnissa voidaan sitten katsoa, miten its direkti voitaisiin tarkistaa. Jos vaikutusten arviointi lopputulos on todellakin tämä, niin voi olla, että teemme uuden ehdotuksen uudeksi tarkistetuksi ITS-direktiivisi joskus 2016 Norkilla. Mutta nyt ollaan vasta käynnistämässä vaikutusten arviointi, että on vähän enää tästä ottaa kantaa tähän. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. Äh, Wim van den Kamp. Äh, voorzitter, ik neem aan dat... Puheenjohtaja, olettaisin, että nyt on tarkoitus, että me saamme esittää kysymyksiä ja huomioita. Ja natuurlijk, wat sonst? No luonnollisesti, mitäs muuta. Voorzitter, op de eerste... Puheenjohtaja, eh, Ensin haluaisin kiittää tästä hyvin selkeästä selostuksesta, jonka komission edustaja meille antoi. Me EPP-ryhmänä, meillä on, me luotamme ja näemme suurta, tule, suuren tulevaisuuden älykkäille liikenneverkoille. Se on puhdas, se on älykäs, se on innovatiivinen ja sillä autetaan Eurooppaa eteenpäin. Euroopan tulevaisuus kulkee käsi kädessä ITS kanssa. Henkilökohtaisesti kuitenkin eh, pidän näiden projektien näkyvyyttä liian pienenä. Ja jos katsoo esimerkiksi eri nettisivustoja tietyissä eh, julkaisuissa, sieltä ehkä jotain löytyy, mutta ehkäpä komission edustaja voisi kertoa hieman näiden projektien näkyvyydestä ja myös tulevaisuudesta. Ja tästä sitten toiseen kysymykseen. Emmekö me ole liian hitaita Euroopan unionina? Jos minä katson, mitä Intiassa ja Kiinassa tehdään, siellä ollaan todella nopeita käynnistämään projekteja ja kokeiluita ja uusia, ö, uusia reittejä ja niin poispäin. Eli eikö Eurooppa ole päätöksentekomekanismiltaan liian hidas? Ja sitten vielä kysymys Galileosta. Mikä on yhteys ITS-projektien, siis se mitä komissio tekee, tämä osasto tekee, ja sitten Galileon, miten, mikä on tämä yhteys Galileon? Ja sitten kysymys eh, kuuluisasta Googlesta. Google sekaantuu kaikkeen hyvin nopeasti. Ja mehän hyväksyimme viime viikolla päätöslauselman, joka liittyi Googleen. Ja kysymys onkin, onko komission ehdot edustajalla mitään ajatuksia Googlesta ja ITSstä. Yksityisyydestä äh, täällä jo puhuttiin, eli en siitä sen enempää. Äh, mutta sitten Euroopan äh, tästä tietullijärjestelmästä ja tullijärjestelmästä. Me kävimme Alankomaissa viime viikolla. Voitteko te kertoa hieman enemmän tästä tullijärjestelmästä? Ja sitten vielä lopuksi Connecting Cars. Olen kuullut, että tekninen kehitys menee nopeammin eteenpäin kuin lainsäädäntö, esimerkiksi liittyen vastuukysymyksiin ja vakuutuksiin. Voitteko te ehkäpä tästä sanoa jotakin? Eli siis tekniikka kärsii siitä, että kansallinen lainsäädäntö on liian hidasta. Kiitos. Danke sehr. Ismail Ertug. Kiitos ja sitten Ismail Hertog. Dankeschön. Kiitokset minunkin puolestani tästä kertomusesittelystä, yhteenvedosta. Tämä oli hyvinkin kattava. Kaikki, paljon siinä oli, kuulosti hyväkin olevan toki. Minä haluaisin yhden seikan kysyä tästä täytäntöpanokertomuksen esittelystä olen päätellyt, että, että esimerkiksi tämä raskaiden ja ammattiliikenteessä ole, olevien ajo, ajo, ajoneuvojen tällaista yhteistoiminnasta, yhteensopivuudesta ei ole enempää enempää yhteistyön tarvetta, mutta minusta kuitenkin tuntuu, että tässä juuri suurimmat ongelmat ovatkin, kun ajatellaan Euroopan unionin ja sitten näiden kauttakulkumaiden ongelmaa siinä, että autot eivät yksinkertaisesti enää mahdu minnekään. Saksan saksalaiset autot esimerkiksi enää Saksan teillä mahdu näille pysäköintialueille ollenkaan läväyspaikoilla, vaan ovat siellä hitaan liikenteen kaistoja tukkimassa jonossa. Eli siltä osin sitten, jos ajatellaan tämmöitä älykkäiden liikennejärjestelmien äh, täytäntöön panoa jatkossa. Miksi sitten komissio katsoo, että, että tältä osin ei sitten ole mitään ää, äh, mm, tarvetta jatkotoimiin? Tämä nyt jäi ainoana tässä vähän hiertämään. Sitten Kesne Meissner. Yeah. Äh, uh, thank you. I'm going to do it in English. Uh... No, ajattelin tehdä tämän englanniksi. Te sanoitte, että luonnollisesti haluaisitte nopeuttaa tätä prosessia, että täytäntöön pannaan itse se on välttämätöntä ja ne kaikki toimet siinä. Te sanoitte myös, että osa Euroopasta on kehityksessään nopeaa ja jotkut ovat hieman jälkijunassa. Me tiedämme tämän, mutta yksinkertainen kysymys, missä te erityisesti tarvitsette meidän tukeamme? Sitten puhuitte delegoidusta säädöksistä ja tästä prosessin nopeuttamista, koska me saamme ensimmäiset delegoidut säädökset pöydälle koska voimme tukea vain sitä, mitä meiltä todella pyydetään. Ja sitten kolmas kysymys, myös yksinkertainen, mutta tärkeä meille liberaaleille. Mitä sitten tietosuojasta, ajantasaistatteko te tietosuojakysymyksiä? Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle alustuksesta. Haluaisin esittää strategisen kysymyksen tästä aiheesta. Alustuksesta käy hyvin ilmi, että ITSn käyttöönotto liittyy sekä infrastruktuuriin että palveluihin, ja se on hyvin tärkeä osa digitaalisia yhtenäismarkkinoita. Kun tästä keskustellaan eri tahojen kanssa, komission kanssa tai Sefcovicin kanssa, niin ei se vaikuta olevan kuitenkaan ihan niin keskeinen osatekijä digitaalisissa sisämarkkinoissa. Siksi minä kysyisinkin, onko tämä ITS huomioitu myös digitaalisissa sisämarkkinoissa. Ja entäpä sitten integroimisen vaikutukset, liittyykö se säännöstöön, lainsäädäntöön vai vaikuttaako se myös rahoitukseen? Yksi esimerkki, jos sopii. Jos ajatellaan verkkojen Eurooppa-välinettä, niin siellä on tiettyjä aihekohtaisia teemoja, liikenne, digitaalinen puoli ja energia, tai televiestintä ja energia. Totta kai siellä on horisontaalisiakin elementtejä, ja tiedätte, että kun tässä yhdistetään kaksi eri lukua painopisteistä, niin saa ikään kuin bonukseen. Mikä on tilanne ITS-käyttöönotossa myös ajatellen televiestintöä liittyykö se jotenkin tähän horisontaalisuuteen ja toiseksi, kuka viime kädessä harjoittaa tätä its integraatioita sisämarkkinoihin. Jos ajatellaan, miten tärkeää tämä on digitaalisessa sisämarkkinoilla, infrastruktuuri yhtä lailla kuin palveluidenkin osalta. Eli kuka tätä vetää? Mitä hyötyä tästä ehkä on liikenteelle tarjolla, siis ITSS? että tämä otetaan huomioon myös digitaalisissa sisämarkkinoissa. Tähän liittyy vähän tähän Google-kysymykseenkin. Yleisesti joten se on digitaalista tietenkin, mutta se liittyy muutenkin tähän. Tässä on muitakin ulottuvuuksia. Eli kun ajatellaan liikennettä, niin se vaikuttaa siis ITS-politiikka, vaikka se on itsenäinen alueensa, mutta onko se vähän erillään tästä digitaalisesta politiikasta muuten Euroopan unionin toimielimissä – niin en kuullut teidän mainitsevan tätä, eikä komission jäsenkään siitä puhunut. En ole kuullut oikein tästä konkreettisesti lainsäädännön tasolla, miten nämä kytketään. Eli lopuksi totean, onko niin, että liikenne on ikään kuin kokonaan erillään oleva alue digitaalisesta puolesta, vai miten liikenne integroidaan digitaaliseen politiikkaan? Vielen Dank. Der nächste ist Werner Kuhn. sitten Werner Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä kertomuksesta, tästä direktiivistä, joka on tulossa poliittiseen keskusteluun. Komission edustajan esitys kuulosti hyvin viralliselta ja abstraktilta. Monilla aloilla sekä taloudessa, meidän täytyy osoittaa sekä taloudelle että sisämarkkinoille, ikävä kyllä, että meillä on hyvin vähän kompatti, yhteensopivuutta. Eli tämä on tällainen tilkkupeitto, jos me katselemme tuotantoa ja rahoitusta ja muuta, niin tästä tulee tällainen tilkkupeitto. Ja nyt me olemme puhuneet tästä eurovinjetistä ja muista maksuista tiedottaa teiden käytöstä myös muille tienkäyttäjille, että se ei ole yhteensopivaa. Nyt me juuri neuvottelemme neljännestä rautatiepaketista ja väännämme kättä teknisistä asioista, voimalinjoista, mitä voidaan ottaa käyttöön, miten me saamme EMTS ja muut tähän mukaan. Ja olemme tulleet tilanteeseen, jossa olemme ihan yhtä hankalassa tilanteessa kuin ITS. Mihin me kykenemme teknisesti monissa maissa? Ja muistan vielä hyvin kuulemisen, joka järjestettiin tietulleesta Euroopassa, kun asiantuntijat istuivat tuolla edessä ja ja yrittivät vakuuttaa meitä, että vain minun järjestelmäni olisi nyt sitten Saksassa, Ranskassa tai äh, Italiassa. Se on se ainoa järjestelmä, joka on käytännöllinen, äh, älykäs ja hyvä. Ja tämä on se suuri ongelma, joka meillä on Euroopassa. Ja meidän täytyy nyt jotenkin hyvin intensiivisesti äh, saada asiat järjestykseen. Myös ne investointiohjelmat, joita tässä on esitelty. Meillä on yli kahdeksan miljardia, me olemme investoineet yli kahdeksan miljardia euroa Galileoon. Ja tämä kolmas äh, satelliitti lähetettiin Ranskan merentakaiselta alueelta ja meillä on ihan äh, täydellinen kattavuus. Eli tätä kautta voidaan tehdä vaikka mitä. Me tässä voidaan katsoa, äh, tarkastella vaikka joka ikistä maanviljelijää ja minusta on hyvin tärkeää, että komissio nyt kokoaisi itsensä ja tekisi yhteistyötä myös jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa ja miettisi sitä, että miksipä emme voisi perustaa tällaista suurten järjestelmien valmistajien, suunnittelijoiden ja rahoittajien kanssa, kuten Siemens, Bombardi, kaikki nämä Miksi näiden kanssa ei tehtäisi yhteistyötä? Meillähän on hyvä esimerkki, on Airbus. Emme me olisi ikinä saaneet kiinni Jenkkien Boeingia, ellei me olisi lähteneet tässä yhteistyöhön. Ja tässä on nyt hyvä positiivinen eurooppalainen esimerkki. Ja tästä meidän pitäisi niin, tavallaan lähteä eteenpäin. Eli lähdetään tuosta perustasta ja lähdemme siitä, että nämä järjestelmät ovat yhteensopivia. Me puhumme ilmastosta ja siitä ja tästä. No tänä päivänä ei nyt ole niin paljon puhujia, enkä minä hirveän usein pyydä puheenvuoroa, herra puheenjohtaja. Nyt minä puhun. Eli tässä tehdään tällaista tilkkutyötä. Puhutaan ilmasto, huippukokouksesta, limasta ja ties siitä ja tästä ja päästöistä ja siitä ja tästä ja siitä, millä tavalla tuhlataan energiaa siinä ja tässä. Näihin asioihin meidän täytyy puuttua ja meidän täytyy saada nämä pienet järjestelmät myös yhteensopiviksi. Ja sitten komission jäsen Bolchan voisi puhua tästä. Tämä on se aihe, josta meidän pitäisi puhua. Ja vain sitä kautta me kykenemme toimimaan kilpailukykyisesti. Kiitokset, että sain näin paljon aikaa. No, meitä ihan hymyilytti kuunnella teitä jälleen. Se on aina mielenkiintoista ja kivaa. Ja. Niin, no kun kerran pääsen vauhtiin. Henna Virkkunen. Sitten äh, Henna Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle tästä hyvästä esittelystä. Oma huoleni liittyy samaan kysymykseen, johon Wim van der Kamp jo aiemmin viittasi, eli tähän Euroopan hitauteen älykkään liikenteen käyttöönotossa. itse olen myös huolissani siitä että meillä on euroopassa todella vahva perinteinen autoteollisuus meillä on paljon osaamista hyvä infrastruktuuri mutta siitä huolimatta monet yksityisen sektorin toimijat lähtevät testaamaan uusia ideoitaan ja innovaatioitaan muualle maailmaan eivät testaa niitä euroopassa menevät ehkä usahan kaliforniaan testaamaan tai aasiaan kiinaan japaniin ja nyt meillä on komission yhtenä prioriteettina smart regulation parempi säätely. haluaisinkin tietää onko löydetty joitakin sellaisia lainsäädännöllisiä esteitä joita meidän täytyisi poistaa? miten voisimme vauhdittaa ja innostaa yrityksiä investoimaan eurooppaan ja testaamaan uusia ideoitaan nimenomaan euroopassa? onko löydetty sellaisia lakeja jotka estävät tätä toimintaa? ja toisaalta pystyykö komissio arvioimaan sitä että millä tasolla olemme nyt älyliikenteen eh, testaamisessa ja käyttöönotossa verrattuna juuri vaikkapa aasian maihin tai usahan? Kiitos. Ja sitten Dieter Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich habe eine Kiitos puheenjohtaja. Myös minulla on kysymys Euroopan komission edustajalle. Minua kiinnostaa älykkäiden liikennejärjestelmien ja elektronisen rajat ylittävän äh, lipunmyynnin järjestelmän yhteyttäminen. Onko tähän mitään olemassa jo? Ja sitten äh, Silanova. Samozřejmě chtěla poděkovat za... Kiitoksia. Minäkin haluaisin eh, kiittää tästä esityksestä ja alustuksesta. Ihan kiitos siitä, että mainitsit minunkin nimeni sinä. Niin, sitten tästä työn nopeudesta tämä e työ kesti kolme kolme vuotta. Se oli ko- kovin aikamoinen puristus. Me olemme omaan aloitteisesti siitä laatineet mietinnönkin Impossa ja Tranissa ja ja oli siinä äh, kanssa esittelijänä ja äh, keskittyi erityisesti äh, näihin erilaisiin konkreettisiin teemoihin, ajatellaan vaikka infrastruktuurin valmistamista ja muuta. Kaiken kaikkiaan koko asia kokonaisuus oli monimutkainen ja on sitä edelleenkin tietenkin. ITREN, IMKON ja LIBEN yhteistyö oli tiivistä. Tässä yhteydessä haluaisin sitä erityisesti painottaa ja sitten eh, eh, suuri yleisö on tämän järjestelmän hyvin ottanut vastaan. Vallankin sitten kun saimme nämä eh, tietosuojakysymykset hyvin hoidetuksi, eli tämä, tästä ikl järjestelmästä siinä vanhassa, vanha parlamentti tuki tätä järjestelmää erittäinkin pontevasti ja sitten todet, sitä kaivaneet erilaisia toteuttamismahdollisuuksia esille ja tuoneet niitä korostetusti kaikkien tietoisuuteen, millä tavalla sitten jäsenmaat joutuvat olemaan valmiita täytäntöönpanoon. Tässä yhteydessä haluan sitten kiittää kaikkia kollegoita, jotka tässä olivat yhteistyössä mukana. Täällä on vielä yksi esityslistalla, eli minä. Kolme kysymystä. Ensinnäkin rekkojen parkkipaikat. Minä olen, tai silloin kun meillä oli täällä Saksan edustaja Trucks-järjestöstä, hän vastusti monia asioita sen vuoksi, että Saksasta puuttuu 20 000 rekkojen parkkipaikkaa ja jos tulee näitä tällaisia valtavia rekkoja, niin se vie kaksi parkkipaikkaa. Sen vuoksi hän vastusti tätä. Ja toki hänen, jos hänen liittonsa häntä painostaa, tilanne muuttuu ja nyt hän itse asiassa jo kannattaakin tätä. Mutta joka tapauksessa turvallisuuden ja kaiken kannalta on erittäin tärkeää, että on näitä parkkipaikkoja. Sen vuoksi, että äh, jos nyt puhutaan näistä jättirekoista, niin äh, ongelmat eivät saa sen myötä kärjistyä. Sitten toinen asia, jos verrataan esimerkiksi luotijunia Airbusiin, minä haluaisin tällaisen eurooppalaisen luotijunan, joka toimisi tällaisena kaksikerroksina TGV-junana, niin kuin esimerkiksi, joka, jolla olisi saksalaisen IC-junan mukavuus ja, ja jonkin toisen maan tekniikka, mutta tällaista ei ole. Me häviämme jenkeille. Miksi? Miksi tässä ei pyritä siihen, että tehtäisiin teollisuuden kesken yhteistyötä? Minä tiedän, että teollisuus haluaa eh, eriyttää EMTSn kohdallahan mennä tämän näin koska meillä ei ole yhtäkään veturia, joka voisi vetää eh, koko eh, Euroopan lävitse 10 000 kilometriä. No se on tietenkin teollisuudelle hyvä, mutta Euroopalle se on huono asia. Ja kolmas asia liittyy näihin lippujärjestelmien käyttöä. Kuinka paljon meillä on esimerkiksi Saksassa lippujärjestelmiä turisteja, jotka eivät tiedä, mistä he ostavat lippunsa. He ostavat yhden lipun yhdelle palalle ja sitten toiselle bussiin tai ratikkaan toisen lipun ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja Saksassa esimerkiksi äh, myös äh, sakkoja on nostettu äh, ihmisille, jotka ajavat äh, bussilla ilman lippua. Nyt minä annan teille kymmeneksi minuutiksi vielä puheenvuoron, koska sen jälkeen me lähdemme joululounaalle. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikista kysymyksistä. Kymmenen minuuttia, ihan mahdotonta. Teen parhaani toki. Arvostan kovasti tätä. Se osoittaa, että olette kiinnostuneita tästä. ITS on kiehtova ala, eli varmasti tästä olemme samaa mieltä ainakin. No, yritän ryhmittää kysymyksiä vähän. Katsotaan, pystyn pitäytymään ajassa. Ensinnäkin tämä Van der Kampin kysymys mitä tukea annetaan ja miten näkyvä ITS on. Me uskomme, että mitä viime vuosien aikana nyt on saatu aikaan siinä, että tehdään selväksi, kun puhutaan Euroopan laajuisista verkostoista, niin ITS täytyy olla keskeinen osa sitä. Siksi me olemme korostaneet sitä, että meillä on oma artiklansa myös TEN-asetuksessa tätä varten. Me olemme sitä mieltä, että ajatustapa on hidasta muuttaa. Ja kun ajatellaan, että investoidaan infrastruktuuriin, niin kun niitä mietitään, ettei mietitä ensin ei-älykästä puolta ja sitten vasta älykkäitä infrastruktuuria sen päälle, koska ei meillä ole varaa siihen, on halvempaa, että kerralla se hoidetaan. Me toivomme kovasti, että kun kehitellään tenteetä, ja verkkojen Eurooppaa nykyisissä puitteissa, niin varmasti lähestymistapa on toisenlainen. Ja nyt tulee uusia hankkeita niin, että ITS on otettu paremmin mukaan myös infrastruktuureihin. Meillä on ITS-hankkeesta kyllä tietoa verkkosivullamme. Ihan voimme toimittaa teille myös esitteitä ja muita julkaisuja tästä niin, että riittävästi on tietoa tarjolla. Täällä oli paljon kysymyksiä, jotka liittyvät sähköisiin tietulleihin, ja esimerkiksi Galileo-lähtöisen tekniikan käyttöä ja sen yhteyttä ITS. Muistan, että varmasti, että sähköinen tietulijärjestelmä liittyy omaan lainsäädäntöönsä ja siellä on erilaisia säädöksiä itse asiassa. Siellä on direktiivejä ja päätöksiä. Joskus vaikuttaa siltä, että tämä aihe on vähän sellainen, että se ei oikein läpäise sillä tavalla kuin komissiossa haluttaisiin sen läpäise. Päästä tilanteeseen, missä meillä olisi yksi sähköinen järjestelmä, joka olisi yhdistettävissä kautta Euroopan, ettei olisi tarvetta sille, että rekat tai jossain määrin ehkä myös henkilöautot, yksittäiset kuljettajat joutuisi käyttämään erilaisia järjestelmiä, mutta se on mutkikas ala, kun tässä täytyy keskustella pelkästään jäsenvaltioiden kanssa, vaan myös eri sidosryhmien kanssa, ja se on usein vaikeaa. Vastatakseni Rova Mäissenille muuten, miten parlamentti voi auttaa. Me tarvitsemme tukeanne siinä, että voidaan edistää ajatusta tekniikan käytöstä, sen helpottamiseksi, miten me ajamme ja matkustamme kaikkialla Euroopassa. Täällä oli myös kysymyksiä, jotka liittyvät turvalliseen ja turvattuun pysäköintiin. Puheenjohtajakin kysyi siitä muistuttaisin teille siitä, että mitä direktiivissä nyt on, niin ennen kaikkea haluttiin puuttua turvalliseen ja turvattuun pysäköintiin, niin että ainakin tietoa olisi näistä pysäköintipaikoista. Ja sitten vasta toisessa vaiheessa olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia varata paikkoja. Meillä on delegoitu säädös tiedoista jo voimassa, paitsi että komissio auttaa jäsenvaltioita niin, että meillä on yhtenäinen eurooppalainen portaali ikään kuin tai tulokulma ainakin rekisteröinti paikka pysäköintipaikka tiedoista. Me tajuamme toki sen, että on kyse valmiuksista myös pysäköintipaikkojen osalta. Me olemme sitä mieltä, että jos halutaan hyvin toimivat tiedot pysäköintipaikoista, niin silloin niitä käytettäisiinkin paremmin. Usein on kuultu jäsenvaltioista, että on tyhjiä pysäköintipaikkoja jossain ja sitten ruuhkaa muualla. Eli totta kai täytyy myös luottaa jäsenvaltioiden omaan politiikkaan hallinnoida tai organisoida pysäköintipaikkojen käyttöä rekoille. Haluaisin vielä kerran muistuttaa myös vastatakseni Rauva Maissenille, että meillä on jo kolme tai oikeastaan neljäkin delegoitua säädöstä voimassa. Viidettä työstetäänkin jo ihan näinä aikoina. Herra Rikeek puolestaan kysyi, siis mit, sitten voidaan integroida ITS digitaalisiin strategioihin. Ensinnäkin ITS-direktiivi on osa digitaalista äh, agendaa ja hanketta. Edellisessäkin komissiossa näissä nykyisissä puitteissa me käymme keskusteluja, olemme saattamassa päätökseen komissiossa myös työohjelmaa ensi vuotta varten. Te keskustelette siitä, tai ainakin saatte tiedon siitä piakkoin osana työohjelmaa. Aiomme esittää myös säädösehdotuksia liittyen matkustustietoja tietoihin, että kaikilla olisi pääsy näihin tietoihin. Täällä oli jotenkin kysymyksiä myös siitä, että on eri tahtiin edistytty Euroopassa tai muualla maailmassa. Jotkut totesivat myös, että eurooppalainen lainsäädäntö joskus edist- edistystä on estämässä. No, sitä on nyt vähän vaikea kommentoida minun puoleltani. Mutta kun nyt tarkastellaan, että meillä on tällaista tekniikkaa arkaluontoisella alueella, kuten älykässä liikennejärjestelmissä, niin silloin täytyy aina huomioida monia arkaluontoisia kysymyksiä. Tietosuoja ensinnäkin, missä tahansa delegoidussa säädöksessä, jota me valmistelemme, niin me aina kuulemme Euroopan tietosuojavaltuutettua. Mitä tulee yhteistyöjärjestelmiin, niin minä jo mainitsinkin asiantuntijaryhmän tai foorumin, jonka olemme käynnistäneet. Siellä on ihan oma ryhmänsä myös, joka paneutuu tietosuojakysymyksiin ja vastuukysymyksiin. Tiedämme varsin hyvin, että merkittäväksi muotoutuu myös kysymys rajat ylittävissä vastuukysymyksissä, kun yhteistyöasioihin mennään. Tästä syystä nimenomaan halusimme käynnistää tämän työn ei niin, että ensin tehdään säädösehdotus, vaan varmistetaan ensin, että meillä on mukana pelissä kaikki asiantuntijat ja sidosryhmät. Keskustelemme heidän kanssaan, että kaikki tärkeät kysymykset tulevat esille, kun ne on huomioitava silloin, kun yhteistyöjärjestelmätkin käytetään käyttöön. Jos ajatellaan, minkälaisia aiheita on tullut esille, Ensinnäkin mitä varapuheenjohtaja ja sitten komission jäsen Oettinger digitaalisissa kysymyksissä, niin huomannette, että sielläkin on paljon kysymyksiä, jotka ovat olennaisia liikenteen ja älykkäiden liikennejärjestelmien kannalta. Esimerkiksi rajat ylittävä palvelutarjontaa. Sekin on tässä mukana, vastatakseni osin puheenjohtajankin kysymykseen. Siihenkin täytyy vielä paneutua, kun ajatellaan, kuinka paljon on matkustuspalveluita tai lipumyyntipalveluita tarjolla, kuinka paljon on tietoa olemassa lipuista, hinnoista, lipumyynti, Tiedot ovat nimenomaan osa lainsäädäntöehdotusten sisältöä, jota me nyt olemme saattamassa päätökseen. Sitten lopuksi Haluaisin mainita myös tiedonsaannista jotain. Me olemme kuulleet aikaisemmin Lontoon esimerkistä, kun keskustelitte komission jäsenen kanssa. Mutta tässä kävi niin, että Lontoossa päätettiin, tai liikennelaitos päätti siellä tarjota matkustukseen liittyviä tietoja Olipa kyse minkälaisesta liikennemuodosta, julkisesta tai muusta, niin kaikki tämä tieto on nyt tarjolla. Siksi on kehittynyt paljon uusia tietopalveluita, uusia välineitä, jotka helpottavat yksittäisiä matkustajia, kun tekevät omia valintojaan tai kun matkustavat. Vaikkakaan emme halua, että kaikki tieto olisi kaikille tarjolla – ilman minkäänlaisia ehtoja tai täysin avoimesti, niin tiedämme kyllä myös, että jos jotain vaikeuksia on matkustukseen tai liikenteeseen liittyen Euroopassa, niin se voi johtua myös siitä, että joillakin aloilla ei olla vielä valmiita jakamaan matkustustietoa tai matkustukseen liittyviä tietoja. Tähän me haluaisimme puuttua myös uusilla säädösehdotuksilla. Ehkä ihan lopuksi vielä IKlista. Se on todellakin ollut hyvin mutkikas ehdotus kaiken kaikkiaan, eikä tullut välttämättä aina niin nopeasti kuin on toivottu, mutta tunnustan myös sen, että jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa sopeutuakseen. Ehkä EKLia voidaan pitää kuitenkin esimerkkinä ensimmäisenä yhteistyöjärjestelmänä. Se todellakin perustuu siihen, että saadaan tietoa ajoneuvosta infrastruktuurin kautta hätäkeskuksille, mutta voidaan auttaa hätätilanteessa. Kiitos. Ja, vielen Dank. Für... Kiitos Kiitos eh, ensinnäkin eh, teidän esityksestänne ja toiseksi siitä, että vastasitte kysymyksiin. Ja päätämme nyt tämän osuuden kokouksesta ja tuolla ulkona meillä on eh, pieni tällainen vastaanotto, jouluvastaanotto. Kaikki olette sinne sydämellisen tervetulleita ja sitten iltapäivällä jatkamme kello 15 kuulemisella. Kiitos.